Meine Damen und Herren, bitte Platz zu nehmen. Hyvät naiset ja herrat, käykääpä paikoillenne. Ich äh, freue mich, äh, dass ich hier... Minua ilahduttaa, että täällä on paikalla myös kansallisten parlamenttien edustajia. Me näissä tärkeissä kysymyksissä voimme käydä käytännön yhteistyötä ja tällä tavalla monilla eri tasoilla voimme käsitellä tällaisia kysymyksiä. Me keskustelemme Euroopan parlamentissa, samoin kuin varmasti muissa toimielimissä ja parlamenteissa, ulkosuhdehallinnon rakenteiden muuttamisesta tai tarkastamisesta. Ja tämä on hyvä tilanne katsoa sitä, missä meillä on puutteita. Se on ihan selvä. Me olemme valiokuntamme keskustelussa tiistaina sanoneet, että ulkosuhdehallinto ei ole vielä täydellinen, eikä se voikaan sitä olla. On vielä puutteita, koska kahdessa vuodessa tällaista palvelua ei voi polkaista käyntiin. Kysymys on Lissabonin sopimuksen toimeenpanosta, rakenteellisesta yhteistyöstä, päätöksentekorakenteesta. Nämä ovat kysymyksiä yhä vielä, joita voidaan parantaa. Sen vuoksi kiitänkin siitä, että me voimme tänään ulkoministeri Biltin ja Sikorskin kanssa – keskustella globaalista eurooppalaisesta strategiasta. Koska jos meillä on yhteinen eurooppalainen lähestymistapa, se on aina parempi. Ja tällainen lähestymistapa voi meitä myös auttaa. Ehkäpä me tulevaisuudessa meillä on vähemmän strategisia kumppanuuksia ja sen sijaan meillä on yksi yhteinen strategia. Tätä monet toivovat ja tämä saattaisi ollakin tällainen metodi ja mekanismi. Nyt sitten täytyy löytää, millä me pääsemme siihen. Ja meidän täytyy luonnollisesti huomioida talous- ja finanssikriisi ja miettiä sitä, millä tavalla Euroopan unioni pidetään kartalla näissä kysymyksissä. Ei ole kysymys siitä, että me haluamme harjoittaa valtaa, vaan ylläpitää meidän intressejämme, etujamme, joihin liittyy demokratia ja oikeusvaltion periaate. Sen vuoksi pyytäisinkin, että molemmat ministerit äh, puhuisivat äh, nyt äh, vartin verran. Ja jos te haluatte, voitte jättää sen myös kirjallisesti. Ja toivon mukaan voimme sitten käydä mielenkiintoisen keskustelun näiden pohjalta. Samanaikaisesti haluaisin myös pyytää alivaliokunnan puheenjohtajaa eh, sanomaan muutaman sanasen. Merci eh, Elmar, messieurs les ministres. Kiitos puheenjohtaja arvon ministerit. Eh, ja kiitos hyvät jäsenet, kansallisten parlamenttien jäsenet. Ei varmaan tarvitsekaan muistuttaa, että 2013 tarjoaa mahdollisuuksia puolustusasioiden käsittelylle. Tässä on nyt hyvä momentum päällä liittyen turvallisuus- ja puolustusasioihin, johtuen siitä, että yhteinen turvallisuus- ja puolustuspolitiikka on otettu nyt agendalle tälle vuodelle neuvostossa ja 2013 tehdään sitten tähän liittyviä päätöksiä. Tässä on tapahtumia, jotka ruokivat tässä meidän ajatus, ajatuksia ja me Sahelin tilanteen myötä olemme nähneet, kuinka paljon tehtävää meillä on vielä edessämme. On erittäin paljon haasteita, joihin Euroopan unionin maat eivät yksinään pysty vastaamaan, huolimatta niistä kuvitelmista, joita on siihen liittyen esimerkiksi, että ranskalaiset ovat onnistuneet Malissa erinomaisesti, niin kukaan, mikään maa ei kuitenkaan ole kykeneväinen vastaamaan näihin haasteisiin. Yksin on kyseessä sitten itäinen tai eteläinen naapurusalue kyseessä. On hyvä, että aloitteita on olemassa, muun muassa ne, joista puhutaan tänään. Ne mahdollistavat Euroopan unionille sen, että määritetään panvisteloita, Ilman panvisteloita, me tulemme tekemään kaikenlaisia asioita ihan miten sattuu. On siis erittäin tärkeää, että me tunnistamme ne haasteet, joihin meidän tulee vastata niillä keinoilla, joita meillä on käytettävissä. Ja mm, turvallisuus- ja puolustuspolitiikan valiokunnassa me otamme vastaan mielellämme nämä aloitteet, joita eri ajatushautomot ovat nostaneet esille. Olisi erittäin hienoa, että näistä ajatuksista päästäisiin konkreettisiin tekoihin. Kiitoksia. I will continue in English, I can assure you. <laughs> Um, thanks for this initiative. Kiitos tästä aloitteesta. On aina ilo tulla tänne teidän valiokuntaanne ja on hyvä aloite kutsua myös kansallisten parlamenttien edustajia keskustelemaan kanssani silloin tällöin. Eurooppa näyttää olevan hiukan paremmassa muodossa nyt kaiken kaikkiaan kuin viime kuukausina. Tilanne ehkä hiukan kaoottinen, mutta kuitenkin katastrofaalinen. Vuonna 2014, joka on lähestymässä, tullaan paljon pohtimaan sitä, mitä tapahtui sata vuotta sitten, mitä se merkitsi Euroopan ja maailman tulevaisuudelle. Tammi ja helmikuu 1913 oli aika hyvä Euroopalle. Oli ollut muutama kriisi, Bosnian kriisi, Agaridin kriisi, oli hiukan jännitteitä, mutta talous oli melko hyvässä kunnossa. Schönbrunnin linnan ulkopuolella oli kaksi nuorta miestä aamukävelyllä. Tiedämme, että he tekivät tämän joka aamu tämän kävelyn. Toinen heistä oli Adolf Hitler, josta tuli sitten jonkun pahamainoinen huomattu liittyen tapahtumia, jotka koskettavat huomattavaa osaa tuosta vuosisadasta. Toinen mies oli myös liikkeellä tuolla puistossa, hän oli Josef Stalin, joka oli viettämässä pari kuukautta Viinissä, pisin aika, jonka hän koskaan oli ulkomailla. Tapasivatko he toisiaan, sitä me emme tiedä. Mutta me tiedämme, että kumpikin nuori mies käveli Schönbrunnin puistossa vuoden mittana, vuoden aikana, jolloin Eurooppa näytti olevan aika hyvässä kunnossa. Tiedämme, että tuo oli katastrofin alku, joka tuhosi Euroopan ja tuhosi myös suurin osa maailmaa, ja että me nyt olemme korva, korjaamassa Eurooppaa, joka on pikkuhiljaa tulossa yhteen. Tulin eilen Danzigista, jossa Eurooppa on pääsemässä eroon niistä kauhuista, jotka alkoivat vuonna 1914. 2014 tulee olemaan vuosi, jolloin pohditaan näitä asioita, myös vuosi, jolloin pidetään vaaleja. Uusi alku eri Euroopan toimielimille. Elmar viittasi siihen, että tulemme tarkastelemaan uudestaan ulkosuhdehallintoa, välineitä, joita on luotu, jolla voidaan panna toimeen paremmin ja tehokkaammin yhteistä ulko-, turvallisuus-, puolustuspolitiikkaa, jotta voidaan kohdata ne haasteet, joita ympäristössä saattaa olla. Ja se on hyvin tärkeä tehtävä. Tämä on sitä, että sen tarkastellaan nimenomaan myöskin toimielimiä, on tilaa romakaan päivässä – ja Euroopan ulkosuudenhallinto varmastikaan äh, ei ole sellainen äh, elin, joka rakennetaan parissa vuodessa. Työ tulee jatkumaan vuosia, mutta tämä äh, instituutioiden hardware ei ole mahdollinen ilman softwarea, jota tarjotaan muualla instituutioissa. Ja mitä me haluamme on käynnistää ajattelua siitä, mitä voisi olla politiikkojen software, tietäen, että tarvitaan instituutioiden tarjomaa softwarea koneistoa. Euroopan unionin turvallisuusstrategia vuonna 2003, josta te kaikki tiedätte, on hyvä asiakirja, asiakirja, joka syntyi syvän kriisin aikana. Kriisi oli silloin transatlanttisissa suhteissa ja Euroopassakin oli jakautuma hyvin perustavallisessa kysymys koskeva ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Ja tuo asiakirja kirjoitettiin eurooppalaisena antiteesinä sille, mitä Washingtonissa kirjoitettiin, joka oli Bushin ensimmäisen presidenttikauden kansallinen strategia. Silloin he olivat pitkälti unilateralismin puolella. Sen sijaan Euroopassa katsottiin vastineeksi nimenomaan monikeskisyyttä multilateralismia. Nyt kuitenkin meidän asiakirjassamme on jäljellä enemmän sellaista, mikä on relevanttia tulevaisuutta varten kuin vastaavassa amerikkalaisessa asiakirjassa ajatellen tulevaisuutta. Ja tämä osoittaa sitä kaukokatseisuutta, joka oli asiakirjassa, joka syntyi syvästä ulkopolitiikan kriisistä transatlantisessa maailmassa ja Euroopassa. Sanottuani tämän, me olemme uudessa tilanteessa. Asiakirja kirjoitettiin ennen Lissabonia, ennen laajentumista. Sen kirjoitti Euroopan unioni, jossa tuolloin oli 15 jäsenvaltiota. Siitä on aikaa. Ja maailma on muuttumassa, muuttumassa nopeasti. Euroopan integraation prosessi alkoi sodan tuhkasta maailmassa, joka, jossa oli kaksi ja puoli miljardia asukasta. Nyt maailmassa on noin 7 miljardia ihmistä. Vuosisadan puolivälissä maailmassa tulee olemaan noin 9 miljardia asukasta. Ja me eurooppalaiset, meitä tulee olemaan noin 7 prosenttia tuosta väestöstä. 95 prosenttia talouskasvusta, jota tapahtuu tulevina vuosikymmenen, tapahtuu Euroopan ulkopuolella. Me näemme, että muu maailma tavoittaa meidät eurooppalaiset, se on hyvä asia. Se, että on maailma, jossa on vähemmän jakoa maailma, jossa on nouseva keskiluokka, nousevia uusia valtoja, kenties myös uusia nousevia ristiriitoja. 1914 oli globalisaation ensimmäisen vaiheen loppupiste, eurooppalaisen vaiheen loppupiste. Sitä lähtien olemme eläneet globalisaation toista vaihetta, jossa hallitsevina tekijöinä ovat olleet, on ollut Yhdysvaltojen teollinen ja poliittinen sotilaallinen voima. Nyt on tulossa kolmas vaihe, jossa Aasia on palaamassa. Kiina, Korea, Japani, Intia, ne ovat tulossa. Aasia on palaamassa siihen asemaan, joka sillä oli maailmassa erinäisiä vuosisatoja sitten. Ja olemme kenties näkyvästi ensimmäisiä merkkejä siitä, miten Afrikka nousee miljardi ihmistä Välimeren eteläpuolella. Tämä on maailma, jossa on syviä haasteita Euroopalle monin eri tavoin. Haasteita, mutta myös mahdollisuuksia. Ja jos me katsomme valitsijoitamme ja mitä he haluavat tehdä, mitä he näkevät meidän velvollisuutenamme valittuina edustajina – Ehkä halutaan enemmän ideologisia yhteenottoja, joita oli viime vuosilla, ja ehdottomasti halutaan en, vähemmän yhteenottoja, jotka liittyvät eri valtojen etuihin, mutta kysymys myös identiteetteistä, ja tämä me kenties näemme kaikkein syvimmin ajatellen islamilaista maailmaa, joka on meidän lähin naapurimme, ei pelkästään kartalla, vaan myöskin yhä enemmän kotona kadun toisella puolella meidän omissa yhteiskunnissamme. Ja silloin ristiriidat, jotka liittyvät, yhteydet, jotka liittyvät identiteetteihin tässä mielessä, ovat sellaisia, että niillä voi olla syvä vaikutus meidän yhteiskuntiimme. Me elämme maailmassa, jossa on yhä enemmän yhteydenpitoa. 85 prosenttia maailman väestöstä tulee saamaan aikaa myöten laajakaistaan muutaman vuoden päästä. Muutama vuosi sitten oli vain muutama os, murto-osa ihmisiä, joilla oli tämä tilaisuus. Ja samalla otetaan hui, huima loikka tulevaisuuden mahdollisuuksia. Me nähdään tämän Afrikassa, Aasiassa, Latinalaisessa Amerikassa. Tämä on siis muokkaamassa talouden mahdollisuuksia ja myöskin näiden maiden taloudellisia mahdollisuuksia. Me näemme, että meihin vaikuttaa ei pelkästään se, mitä tapahtuu EUn lähialueella tai jollakin tietyllä maantillisella alueella. Emmekä meihin näin pelkästään se, mitä tapahtuu taloudessa, kaupan, investointien, pääoman investointien muodossa. Ajatellen näitä virtoja, joita kulkee kautta maailman ja sitä, miten vallan ja vaikutusvallan asemat vaihtelevat. Meihin vaikuttaa sekin, mitä tapahtuu ulkoavaruudessa. Meihin vaikuttaa se, mitä tapahtuu kyberavaruudessa – Olemmeko me tietoisia siitä, mitä tapahtuu alueella ulkovaruudesta kyberavaruuteen? Onko meillä politiikkaa, jolla tätä voidaan käsitellä? Onko meillä välineitä, jolla voidaan selvitä haasteista ja mahdollisuuksista, joita on? Ja salkaa minun myös mainita haaste, joka on tulossa, joka tulee olemaan syvällinen ja joka on ilmastonmuutoksen haaste. Ruotsi tällä hetkellä on arktisen neuvoston puheenjohtajana ja me seuraamme sitä, mitä tapahtuu arktisella alueella ja voimme nähdä, että ilmastonmuutos ei ole pelkästään jotakin teoreettista, joka tulee tapahtumaan joskus kaukaisessa tulevaisuudessa, jossakin kaukaisessa maailmaa. Se on tapahtumassa ja se on avaamassa uusia maantieteellisiä ja geostrategisia alueita kilpailulle tai yhteistyölle. Jos meidän tehtävämme on harjoittaa ehkäisevää diplomatiaa siinä mielessä, että pyrimme muokkaamaan koko tuota osaa maailmasta diplomaattisesti, luomalla rakenteita, verkostoja, yhteistyötä ennen kuin asiat tapahtuvat. Ja minusta samanlainen lähestymistapa voitaisiin soveltaa moniin muihin asioihin. Mainitsen tämän, nämä joinakin niistä haasteista, joita edessämme on. Siis asia, joka koski strategiaa vuonna 2003 oli hyvä, mutta maailma on edennyt, Eurooppa voimakkaampi, kunnianhimoisempi, laajempi, se on tietoisempi haasteista, joita on, kuin vuonna 2003 ministeri Sikorski ja mm, muutkin, olemme pyrkineet käynnistämään aloitteen, joka keskustelu menisi pitemmälle siitä, mitä pitäisi tehdä, jotta voidaan päivittää meidän strategista tietoisuuttamme, strategisia välineitämme. Ja mitä me teimme muutaman keskustelun jälkeen ministerien kesken oli viedä keskustelu ministerien puitteiden ulkopuolelle. Me olemme ostaneet neljä äh, aivoriittää äh, Espanjassa, Puolassa, Italiassa ja Ruotsissa. Ja niin, että näistä tuotetaan ajatuksia vuosien mittaan ja sitten katsotaan, miten päästään eteenpäin asioissa totta voi, tai voi sanoa, onpa outo maayhdistelmä. Kuka olisi voinut tällaista miettiä? Mutta toisaalta se on aika älykäs, jos ajattelette sitä. se on maista, jotka ovat eri aalloista. Etelästä, pohjoisesta, yksi, joka on ollut Rooman sopimuksesta lähtien mukana, yksi, joka on aivan äskettäin jäsen. Kysymys eri laajentumisesta, idästä, pohjoisesta, lännestä, eikä välttämättä kaikkein suurimpia maita. Joten kysymys on äh, mielenkiintoisesta yhdistelmästä maita, mielenkiintoisista aivo, aivohautomoista. Katsotaan, mitä sieltä syntyy. Tärkeää on, että kysymys on siitä, että ollaan avoimia ja keskustellaan siitä, mitä on. Ja kun on kysymys jonkinlaisesta strategisesta asiakirjasta ja siitä keskustelusta, prosessi on minusta silloin yhtä tärkeä kuin itse tuote. Jos me onnistumme saavuttamaan jonkinlaisen tuotteen Euroopan globaalistrategiasta – se on asiakirja, jossa on 10, 15 tai 20 25 sivua jossakin vaiheessa. En odota, että kaikki edes lukevat sitä, kaikki kansalaiset. Mutta odotan, että saisimme vedettyä mukaan huomattavan määrän ulko- turvallisuuspolitiikan eliitistä ajattelijoista, niistä, jotka meidän maissamme ovat kiinnostuneita tästä asiasta, näistä asioista. Vetämään, haluamme vetää edät mukaan siihen prosessiin, sitä muokataan. Se on hyvin tärkeää, että saadaan aikaan jonkinlaista yksimielisyyttä siitä, mihin suuntaan ollaan menossa. Ja tämä yksimielisyys tietysti tulee sitten vaikuttamaan niihin politiikkoihin, joita pyritään ajamaan. Tässä siis on se, mitä me pyrimme tekemään tietoisuus laajoista muutoksista, jotka todennäköisesti tulevat tapahtumaan. Me emme ole uskoakseni samassa tilanteessa kuin vuonna 1913, että ensi vuonna tapahtuisi jokin välitön katastrofi, mutta olemme tilanteessa, jossa on haastavampaa ja vaikeampaa tulevina vuosikymmeninä maailmassa, kuin ihmiset ovat tietoisia. Meidän tulisi tehdä tietoisuutta siitä, katsoa sekä haasteita että mahdollisuuksia että velvollisuuksia, joita meillä eurooppalaisille on, ja mahdollisesti myös pyrkiä muokkaamaan politiikkaa ja välineitä, jotka ovat välttämättömiä. Joten tässä mielessä minä pidän hyvänä sitä, että tämä keskustelu käydään osana tätä prosessia, josta minä toivon, että se johtaa ensi vuonna Euroopan globaalistrategiaan, joka saa, antaa meille kaikille paremmat mahdollisuudet käsitellä haasteita, joita tulevina vuosina on. Kiitos. Thank you. Kiitos. Näin sitten äh, herra Sikorski. Again I... Kiitos Elmar, mukava olla täällä jälleen. Viimeksi minulla oli kunnia puhua teille, kun esittelin Puolan puheenjohtajakauden prioriteetit 2011. Näinä aikoina olin huolissani kahden tahdin Euroopasta ja nyt minä olen huolissani uuden vauhdin Euroopasta. Kollega Carl Bildt, kuten sanoi, se mitä hän sanoi, olen sitä samaa mieltä kaikesta. Me teemme niin läheistä yhteistyötä, että me hyvin pitkälti olemme jopa synkronisoineet näkemyksemme. Kaksi päivää sitten olimme yhdessä Moldovassa William Heigin kanssa – tavoitteenamme auttaa ja tukea moldovalaisia heidän poliittisessa prosessissaan ja neuvotteluissaan saada aikaan sopimus meidän kanssamme. Eilen Gdansk kysymyksessä Visegrad-ryhmän uusi aloite. Visegradin ryhmä, Pohjoismaiden neuvosto ja Itämeren valtiot tänä päivänä nyt sitten Brysselissä ja lauantaina Varsovassa näin Kaalia oikeastaan enemmän kuin vaimoani. Voisin lisätä näihin argumentteihin, joita hän esitti siitä, miten saavuttaa Euroopan paikka maailmassa, jossa me emme enää ole dominoiva taloudellinen voima. Oikeastaan Eurooppa on kuitenkin selvinnyt kohtuullisen hyvin tässä kriisissä, ainakin taloudellisesti puhuen. Tässä hieman dataa. Euroopan osuus maailman taloudesta on ollut vakaa. Se on ollut noin 20 prosenttia. USAn osuus on pudonnut 12 prosenttia, Japanin 5 prosenttia. Joten voisi sanoa, että tämä vajoaminen on suhteellista. Mutta nämä ovat vain lukuja. Minusta me olemme, kun olemme hoitaneet tätä kriisiä, emme välttämättä niin hyvin, niin olemme myös vähentäneet asemaamme maailmassa. Ja tämä argumentti siitä, että meillä on enemmän vaikutusvaltaa, jos työskentelemme yhdessä, on ollut vallalla kauan. Howard Macmillan, brittipääministeri, sanoi aikoinaan, Eurooppa on asemassa, kun aikoinaan Kreikka, ne taistelivat toisiansa vastaan ja sitten he kaatuivat ensin Aleksanteri Suuren joukkojen alla ja sitten Roomalle yhdistynyt Eurooppa, jos ei taistella rekkojen koosta, vaan että meillä olisi yhteinen yksi ulkopolitiikka, puolustuspolitiikka ja talouspolitiikka, Eurooppa voisi olla yksi supervaltioista. Macmillanin argumentti on yhä tosi, mutta haasteet on yhtä iso kuin aikaisemminkin. Me keskitymme liikaa itseemme, emmekä toimi yhdessä. Meidän täytyisi olla myös rehellisiä toinen toisillemme. Me puhumme yhteisestä strategiasta, yhteisestä ulkopolitiikasta, mutta jotkut jäsenvaltiot kuitenkin haluavat toimia yksin suhteissaan joidenkin Euroopan strategisten kumppaneiden kanssa. Minusta meidän täytyisi ajatella tulevaisuutta ja jos tämä suuntaus, nykyinen suuntaus jatkuu tällaisenaan, niin kaikkien jäsenvaltioiden täytyy tavallaan tehdä itselleen tilinpäätös siitä, mitä on tehty. Esimerkiksi Saksan BKT tulee laskemaan 4 prosentista 2 prosenttiin seuraavan sukupolven aikana. Ja Ranska, Saksa ja äh, yhdistynyt kuningaskunta, heidän BKT tulee seuraavan 50 vuoden aikana laskemaan 6 prosenttiin, eli puoleen siitä, mikä nykyään. Ja 2050 yksikään eurooppalainen kansallistalous ei tule olemaan top 10 maailman talouksien joukassa. Joten argumentti tehdä yhteistyötä 500 miljoonaa kansalaista ja yhteensä 25 prosenttia prosenttia maailman BKTstä on vahva. Voimmeko me, kykenemmekö me tähän? Karl puhui äh, softwareista, ohjelmistosta, sitä mitä me haluamme saavuttaa. Mutta hardwarea, sitä koneistoa ei ole vielä tuunattu niin, että tämä voisi tapahtua. Korkea edustaja esimerkiksi Euroopan komission varapuheenjohtaja, hänen täytyisi jatkossa olla tällaisen klusterin johtaja, jossa on komission jäsenet niin, että korkea edustaja voisi hyödyntää meidän etujamme. Eikä tässä ole kysymys vain diplomatiasta, vaan diplomatiasta, jota tukee resurssit, voimavarat, joihin liittyy kehitys. Me olemme suurin tällä alalla koko maailmassa. Ja sitten ehkäpä toinen klusteri, jossa tuetaan diplomatiaa mahdollisin voimakeinoin. Me olemme käynnistäneet tämän menestyksekkäästi. Viime vuonna Cathy Ashton antoi käskyn Euroopan, Euroopan asevoimille käyttää voimaa vihollisiamme vastaan Somalian rannikolla merirosvoja vastaan. Näin tehtiin ja siinä oltiinkin menestyksekkäitä sen vuoksi, että merirosvo iskut rannikolla ovat laskeneet 70 prosentilla. Ja tämä on valtava menestys, mutta suurin osa eurooppalaisista ei ole tästä mitään kuullut. Tässä minä ehkä painotan hieman eri tavalla kuin Karl, koska minusta jos haluaa olla tehokas voiman globaalisessa jaossa, ajatellen Intiaa, Washingtonia, Kiinaa, Brasiliaa. Se, mitä meidän on tehtävä ensin kuitenkin, on hoitaa meidän oma naapurustomme. Meidän naapurustossamme meillä on suurin vaikutusvalta, jossa meidän keinomme ovat, liittyvät siihen, että meidän naapurimme haluavat assosioitua meihin – Tällä on suuret poliittiset seuraamukset. Jos me epäonnistumme naapurustossamme, me tulemme epäonnistumaan myös muualla. Ja siksi minusta se vuosi, joka ratkaisee meidän kohtalomme, ei ole 1914, vaan nyt. Koska nyt geopoliittinen orientoituminen idässä oikeastaan määräytyy. Etelässä meillä on Euroopan naapureita, idässä meillä on eurooppalaisia naapureita. Maita, joista jotkut haluavat päästä läheisempään yhteyteen Euroopan unionin kanssa. Tänä vuonna meillä on Vilnan huippukokous Itä, Euroopan unionin itäisistä kumppanuuksista. Ja tämä itäinen kumppanuus voisi olla sellainen huippukokous, jossa käynnistetään uudelleen itäiset kumppanuudet ja viedään tämä politiikka suureen menestykseen. Voisin olettaa, että marraskuun huippukokoukseemme siellä Ukraina allekirjoittaa assosiaatiosopimuksen ja ainakin kolme meidän itäistä naapuriamme vie päätökseen neuvottelut ja ehkäpä saadaan aikaan alustavat assosiaatiosopimukset, uudenlaiset assosiaatiosopimukset, jossa on mukana laajat kattavat vapaakauppa-alueet ja he sitoutuvat myös toimeenpanemaan 60 prosenttia eurooppalaisesta lainsäädännöstä omaan lainsäädäntöönsä. Tämä on minun määritelmäni Vilnan huippukokouksen onnistumiselle. Mutta tiedätte yhtä hyvin kuin minä, että vaihtoehto on se, että nämä maat äh, ajautuvat äh, kilpailevan integraatioprosessiin, joka ei keskity meihin, vaan äh, muihin kunnianhimoisiinkin integraatioprosesseihin. Tämän pitäisi olla meidän etusijallamme, koska jos me osoitamme, että Euroopalla on voimaa vielä olla houkutteleva muille, jos se on jotain, mitä muut haluavat, se ehkä palauttaisi meille joitain näistä eh, menetetyistä asioista. Karl on entinen pääministeri, minä olen entinen puolustusministeri. Ja se, mitä minä virastani opin, oli, että nämä tarkistukset ja strategiat, joilla on käytännön seuraamuksia, eivät ole mitään tällaisia ö, tavanomaisia asioita. Puolustusalalla nimenomaan menopuoli on tärkeä Ja minä toivon, että meidän strategiamme antaisi meille mahdollisuuden ei ainoastaan rakentaa konsensusta politiikoista, vaan myös äh, menoista. Me, meillä usein on hieman epätasapainoa siinä, mitä me sanomme ja kirjoitamme ja siinä, mihinkä rahat menevät. Joten toivon, että tässä strategiassa saataisiin aikaan myös konsensus siitä, että rakennetaan uudenlaista välineistöä, mutta myös tavallaan liitetään yhteen kunnianhimomme ja prioriteettimme liittyen rahankäyttöön. Jos me sanomme, että Pohjois-Afrikka on painopistealue, kun me haluamme vakauttaa lähinaapurustamme, ja näin onkin, koska siellä kriisi kytee, niin silloin sen täytyy myös näkyä siinä, millä tavalla me jaemme näitä resursseja. Ikävä kyllä toisten alueiden kustannuksella sitten. Tämä on luonnollisesti kova todellisuus historiallisista syistä. Jotkut jäsenvaltioistamme katsovat, että heillä on historiallisia vastuita muista alueista. Mutta meidän täytyy nyt katsoa totuutta silmiin. Mikäli me emme sopeuta kustannuspuolta politiikkamme kanssa, me emme saavuta paljoa. Silloin me jäämme tähän perinteiseen virtaan kellumaan. Ja minä toivon, että komissio löytää tähän, seuraava komissio löytää tähän ratkaisun ja sitten voimme olla tyytyväisiä siitä, että strategiamme ovat tehokkaita. Kiitos. Thank you very much. Kiitos. Ja nyt sitten antaisin puheenvuoron herra Rolille. Ehkäpä ei nyt kuitenkaan niin kauan kuin ministerit. Can pass the previous speaker, but uh, I will match No, minä en kenties puhuta pitkään, mutta kiitän myös kutsusta päästä tänne. Minulla ei ole kenties niin paljon sanottavaa tässä asiassa, sillä minun pitäisi <clears throat> pyrkiä analysoimaan sitä, miten Euroopan unioni hallitsee ulkopoliittista strategiansa. Minulla on aluksi yleinen huomio. Jos katsotaan Euroopan unionin integraatiota, Euroopan integraatiota viimeisten 20-30 vuoden aikana, onnistuneimmat strategiat, jotka Eurooppa on luonut, neitä ei koskaan – ole esitetty varsinaisena strategiana. Laajentuminen, laajentumisen ajatus oli, äh, taustatus oli hyvin pieni artikla Rooman sopimuksessa. Ähm, Schengen oli äh, erittäin hyvä ajatus äh, siitä, että laajennetaan. Ja nämä menestystarinat ovat olleet sellaisia, eh, että ne ovat vaikuttaneet vahvasti ulkosuhteisiin ja ulkopolitiikkaan. Ne ovat olleet luoneet Euroopan unionista houkuttelevan näköisen ja sen näköisen tästä houkuttelevia asioita. Nyt tässä pyritään tekemään ulkopolitiikkaa eri tavoin. Mielenkiintoinen asia on se, että se ulkopolitiikan saara, joka tarvitsee strategian, niin se sille välttämättä aina ollut kovinkaan selkeä strategia ollut. Tässä on hieman sekavainen tausta. Amsterdamin sopimus 97 loi uuden instrumentin yhteiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle. Ja tässä haluttiin keskittyä maantieteellisiin perusteellisiin ja saada aikaiseksi yhteisiä toimia. Ja Amsterdamin sopimuksen voimanastumisen jälkeen 99 kolme yhteistä strategiaa hyväksyttiin. Ne koskivat Venäjää, Ukrainaa ja Välimeren aluetta. Neljäs oli suunnitteilla Balkanin alue, mutta se lopetettiin. Kyseessä oli erittäin nopea reaktio sopimuksen artiklaan, jossa puhuttiin siitä, että luodaan yhteisiä strategioita. Muutaman vuosi tämän jälkeen Aversalonen korkea edustaja tuolloin teki erittäin kriittisen arvioinnin siitä, kuinka näitä strategioita oli kehitetty ja viety eteenpäin sanomalla väli, aikaisessa välikatsauksessa, että jossain määrin nämä strategiat eivät tuoneet lisäarvoa, sillä ja nämä kumppanuussopimukset Ukraina ja Venäjän kanssa, vakaussopimus ja Barcelonan prosessi Välimeren alueelle, niin olivat olleet pieniä epäonnistumisia ja että nämä olivat julistuksellisia tekstejä, joilla oli erittäin vähän merkitystä strategian luomisessa. Myös sanottiin, että ne neuvoteltiin sellaisen prosessin kautta, joka on tällainen joulukuusi lähestymistapa, jossa on erittäin vaikea luoda painopistealoita ja prioriteetteja lisätään sitten niiden ajatusten mukaan, mitä saatetaan ehdottelemaan. Ja lisäksi sanottiin, hän sanoi, että tässä ei aita yhteisiä etuja, siinä ei korostettu dilemmoja, joita sitä saataisiin nousta, ja siinä puhuttiin myös siitä, että mitä kitkaa tämä saattaisi aiheuttaa ulkoisten kumppaneiden kanssa ajatus oli, että tässä erittäin toisella tavalla. Ja sitten luotiin Euroopan turvallisuusvuoteen 2003, joka oli erittäin menestyksekäs. Siinä mentiin tuntemattomalle maaperälle. Siihen mennessä Euroopan unioni ei ollut koskaan tehnyt uhkakuva-analyysejä, arviointeja. Tämä vietiin läpi keskitetysti, komitologisesti ja sillä ei ollut tavanomaista valmistelua. Siinä oli selkeät tavoitteet ja siinä oli selkeitä eroja kumppaneiden näkemysten välillä, mukaan lukien Yhdysvallat. Mutta monessa määrin se oli tällainen yksittäinen saavutus. Se luotiin erityisolosuhteissa ja ainutlaatuisista mahdollisuuksista. Tätä ei jatkettu. Ei haluttu luoda toimintasuunnitelmia, jotta voitaisiin viedä läpi toimiksi tämä turvallisuusstrategia. Ja kun tämä turvallisuusstrategia piti analysoida, arvioida 2007-2008, niin öö, jotkut ongelmat, joita prosessissa oli ollut, niin ne olivat jälleen läsnä. Ja loppujen lopuksi strategian implementointi asiakirja oli hyvä kuvaus niistä uhkakuvista, jotka Eurooppa Eurooppa uhkasi, mutta siinä ei ole mitään työkaluja, miten niitä voisi kohdata. Ja siinä korostui jälleen kerran ongelma sen suhteen, että on vaikea saada eriviä ajatuksia samaan pakettiin. Lisäksi tähän vaikutti se, että luotiin strategisia kumppanuuksia, joita Euroopalla on kymmenen kumppanin kanssa maailmanlaajuisesti. Ne ovat melko generisiä ja niin Niissä keskitytään tiettyihin yksittäisiin asioihin. Lissabonin sopimuksessa artikla 26 mainitaan strategia. Se on ainut kohta, jossa se mainitaan. Siinä pyydetään, että Euroopan unioni mainitsee Euroopan unionin strategiset painopistealueet. Voidaanko tästä vetää yhteenvetoja? No, on vaikea vetää tästä lopullisia yhteenvetoja, mutta voidaan sanoa, että implisiittisiä ja implisiittiset ja joustavat strategiat ovat olleet kaikkein menestyksekkäimmät. Toisekseen se, että kirjoit, strategioiden luominen kirjoittaminen on erittäin vaikea tehtävä. On erittäin vaikea saada kaikki kohdat, jotta pöydän ympärille on nostettu esille mukaan asiakirjan. Ja um, tällainen status quo koetaan riskiksi sosiologian mukaan vaikka kenties se, että uhkaa merkittävästi status quo, niin olisiko se kenties sitten parempi? 2002 Bushin hallinto teki merkittävän muutokseen aiempaan käyttäytymiseen ja siinä pyrkimyksessä oli vastata uusiin haasteisiin. Silloin tällöin, kun vuonna 2002 se oli ähm, VT70 2001, 2001 Nyrkissä. Ja no, tämän sanottua, niin se, että ajattelee strategisesti, se on erittäin tärkeää ja se on erittäin suuri vaatimus ennen kaikkea, jos se perustuu jatkuvan seurantaan suuntaamusten suhteen, jotka saattavat vaikuttaa niihin, jotka strategioita luovat. Me elämme erittäin nopeasti muuttuvassa maailmassa. Naapurustomme muuttuu ja se on muuttunut merkittävästi vuodesta 2003 tai 2008. Se on kasvanut sillä on tullut epävakaampi, naapurusto on vaikeampi tulkita ja naapuruston vaikuttaa myös tämän naapuruston naapuri. Odotetaan vaikkapa Mali tai Afganistan. Ja tässä on erittäin laajamittaista epävakautta, jota me joudumme kohtaamaan. Ja epävakauden ympäristö on se, jossa me joudumme toimimaan. Euroopan unioni kohtaa, joutuu vastaamaan kohtamaan sitä, että talouskriisi on vienyt talous, taloudellisia resursseja – budjettileikkauksia on tehtävä. Niitä pannaan täytäntöön ympäri Euroopan unionin, mutta myös poliittiset resurssit äh, ovat vähäisempiä, olemme jakautuneempia kuin aiemmin, niitä on noussut esille ja se vähentää Euroopan unionin mahdollisuutta toimia yhtenä. Euroopan unioni kohtaa myös suuria ulkoisia haasteita, kuten mainitsin, epävakaammat naapurustoalueet, ja merkittäviä muutoksia ympäri maailman. Tämä tuo eteenpäin sen tarpeen, että painopistealueet on arvioitava uudelleen ja pitää keksiä tarkoitusperiä ja keinoja vastata näihin muutoksiin. Tämä on pysyvä keskustelu yhteisen, yhteistä strategiaa luomassa, ö, luodessa ja minä olen täysin yhtä mieltä siitä, mitä Karvit sanoi, että tämä prosessi on erittäin on paljon tärkeämpi kuin itse lopputulos. Ja me tulemme meidän istuessa keskittymään tähän ja tekemään yhteistyötä myös ajatushautoman kanssa. Puheenjohtaja. A lot of people asking for the floor. Monet ovat pyytäneet puheenvuoroa. Ensin annet annettaisiin puheenvuoro herra Klitschille. En ole nyt varma, onko hän eh, Puolan senaatti vai Euroopan parlamentin jäsen. I don't have... Niin, kiitos Elmar. Ei ole mitään epäilystäkään siitä, etteikö nykyinen strateginen puite edellyttäisi sitä, että vahvistetaan EUn kapasiteettia strategian alueella, myös politiikassa ja turvallisuudella on ratkaiseva rooli tässä prosessissa. Koska Euroopan turvallisuusstrategia sitä lähtien, kun se hyväksyttiin, on nähty suuria muutoksia globaalissa ympäristössä ja haluaisin puhua tärkeistä tekijöistä, jotka Carl Bildt ja ministeri Sikorski mainitsivat. Ensinnäkin uusien kansainvälisten voimien kasvava rooli Kiina, Intia, Venäjä. Ja nämä toimijat selvästikin pyrkivät olemaan tärkeämmässä roolissa kansainvälisissä suhteissa. Sitten toiseksi dynamiikka, tilanne, joka on meidän eteläisessä naapurustossamme Pohjois-Afrikassa, Lähi-idässä. Olemme nähneet arabikevään ja toivomme, että se olisi johtanut alueen demokratisoitumiseen ja vakautumiseen, mutta näyttäisi siltä, että valitettavasti pahin äh, mahdollinen vaihtoehto on kenties edelleenkin yllä voimassa, äh, radikaali islamilaisuus. Ja sitten on vielä itäinen naapurusto, joka ei ole niin vakaa kuin uskoimisen olevan. Ja on nähtävissä, että sen tie kohti demokratiaa ja vakautta huolimatta tärkeästä edistyksestä, jota on nähty. Ja sitten Yhdysvaltain turvallisuuspolitiikka, jossain tapahtumassa muutos painopisteestä Euroopasta Tyynemeren alueelle. Joten meidän täytyy vahvistaa turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa, mutta myöskin, meidän täytyy myöskin tarkastella uudestaan tätä asiakirjaa tulossatekijästä vuodelta 2003. Ja minä haluan sitten neljä viisi tekijää, jotka pitäisi ottaa huomioon. Ensinnäkin Euroopan täytyy, ei turvallisuuden kuluttaja, vaan yksi myöskin turvallisuuden tuottajista. Meidän pitäisi ajatella sitä, miten voimme käyttää kaikkia välineitä, joita meillä on, jotka otettiin käyttöön Lissabonin sopimuksessa. Toiseksi annetaan annettava lisää tukea vakautumiselle ja demokraattiselle kehitykselle Länsi-Balkanilla, joka johtaa niiden integra- näiden maiden integroitumiseen euroatlanttisiin rakenteisiin enemmän tällainen integraatiosta lähtevä lähestymistapa kuin turvallisuudesta lähtevä lähestymistapa. Ja kolmanneksi kattava osallistuminen Afrikassa eri välinein, turvallisuus, kehitys, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja hyvän hallinnon edistäminen. Ja lopuksi velvoitteemme rakentaa laajoja turvallisuuskumppanuksia itäisen Euroopan maiden kanssa ja myöskin etelä-kaukasian maiden kanssa. Kuitenkin, että ollaan varovaisia, tietoisena siitä, mitä tapahtuu sellaisissa maissa kuin Georgia, Armenia ja Azerbaidžan. you. Gracias, eh, gracias, señor presidente. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää puhujia erinomaisista alustuksesta ja sitten siis työstä, joka on kehittymässä, joka liittyy tähän Euroopan globaalistrategiaan. Minusta on tärkeää lähestyä asioita selkeästi lähteä liikkeelle todellisuudesta, kuten ministeri Sikorski totesi, koska me elämme syvällisempää kriisiä, euro, yhtä kriisistä Euroopan integraatioprosessissa. Ja, ja ne, toivomme, että ne, jotka eivät ole kuitenkaan täysin pessimistejä, että he olisivat voittaneet, koska euro ei ole kaatunut. Irlanti on palannut normaaliin tilaan eh, nyt vuoden aikana ja me elämme kuitenkin vaurainen ja vakauden alueella, rauhan alueella. Meillä on suuri markkina-alue, jossa on 500 miljoonaa aluetta, joista hyvin suuri osa käyttää samaa valuuttaa. Me viemme tuotteita, hyödykkeitä ja palveluita ja olemme maailman suurin kehitysavun antaja. Tässä yhteydessä kaikki analyytikot sanovat, että ollaan äh, on tapahtumassa siirtyminen taloudessa Tyynemeren alueelle ja äh, sanotaan, että Yhdysvallat on äh, väistyvä valta. Sanotaan, että Japani ohittaisi BKT Yhdysvaltojen, mutta olemme kuitenkin nähneet, miten tässä nyt on jo käynyt. Mitä herra Bild sanoi, hän puhui niistä eri äh, ajatusautomoista, jotka valmistelevat tätä strategiaa, niissä katsotaan, miten voidaan vaikuttaa kansainvälisesti. Ja voimme todeta, että Yhdysvaltojen on kolminkertaistanut vaikutus maailmanlaajuisesti ja myöskin Japani ja Venäjä – jos katsotaan joitakin tietoja, en halua ruveta toistamaan puheen Euroopan keskisuurista ja pienistä valtioista, eli eh, ajattelen eh, tilanteen, joka on nyt BRICS-tilanteesta, miksi Italia on, Itävalta on ottanut suhteessa kaksi kertaa enemmän maahanmuuttajia kuin eh, Brasilia ja Sloveniassa on enemmän metalleja olympiakisoissa kuin Intialla ja Luxemburgissa on vähän työttömyyttä kuin, kuin Kiinassa. Ja, ja että, toisin sanoen, jos me katsomme näitä tietoja, jotka koskevat näitä keskisuuria ja pieniä jäsenvaltioita Euroopan unessa, voimme sanoa, että Euroopan on ei ole todellakaan heikossa asemassa. Totta kai meillä on ongelmia projektissa sisäisesti ja ajatellen sitä, meillä on ongelmia myöskin että mikä pitäisi olla meidän painoarvomme, ajatellen talouttamme ja teollisuuttamme. Ja mitä herra on san, sanoi puolustuksesta, on selvää, että me emme voi vertailla toisiamme budjetin osalta esimerkiksi Yhdysvaltoihin, mitä tulee puolustukseen, mutta meillä on 1 800 000 sotilasta, 500 000 enemmän kuin Hysvallat, ja sitten olemme meidän vaikeuksia saada mobilisoitua 5 000 sotilasta. Meidän pitäisi oppia siitä kriisistä, jonka näimme Libyassa. Haluaisin esittää kysymyksen kahdelle ministerille, jotka ovat keskeisiä henkilöitä ulkoasiainministerien neuvostossa. Onko ulkosuhdehallinto ulkosuudenhallinto on valmistelemassa suositusta kollega Brokille eh, näistä kysymyksistä. Haluaisin tietää, mikä on, mitä ovat korjaukset tai muutokset, joita tultaisiin tekemään juuri siksi, että Euroopan niin ei muuttuisi kansainvälisesti sellaiseksi, joka vain allekirjoittaa shekit eh, ja käynnistää varojen siirtymisen, vaan myöskin mukana paikalla tuollaisissa neuvotteluissa – ajatellen lähi tilannetta, ajatellen eh, kysymyksiä, jotka ovat eh, lähialueen seutuja. Mitä meitä puuttuu poliisista tahtoa tällaisessa taloustilanteessa? Miten näistä ongelmista voitaisiin päästä eroon? Pitäisi pohtia mm, tätä, koska mm, ajatellaan yksi pienistä osista, joita on EU budjetissa on eh, ulkosuhteet, joka on vain kolme prosenttia – on tärkeää, että puhutaisiin yhdellä äänellä ne ongelmat, joita meillä on, meidän läsnäolomme YKssa, jakautuneisuutemme Unescossa, konfliktit, joita on, on ollut muilla näyttämöillä. Miten me todella voisimme olla käyttää tehokkaammin niitä mekanismeja, joita olemme saaneet Lissabonin sopimuksessa, jotta voisimme kansainvälisesti vaikuttaa ajatellen meidän taloudellista painoarveamme. Ministeri Bild ja Sikorski ovat toimijoita, jotka ovat ulkoministeriön neuvostossa, joilla on mielikuvitusta, joilla on, joilla otekykyä, joilla on kokemusta ja joilla on halua pyrkiä edistämään tätä Euroopan unionin toimintaa. Mr. Gates. Thank you very much. Um... Gates. Kiitos. Minä haluaisin kiittää puhujia erittäin mielenkiintoisista puheenvuoroista. Ja haluaisin jatkaa siitä, mitä herra Sikorski sanoi. Sikäli kun hän puhui maailman kauppatilastoihin, minä haluaisin puhua Naton puolustuskulutilastoista. Ja viime vuosina on nähty, että Yhdysvallat vastasi 50 prosentista puolustuskulusta Naton sisällä – Ja nyt muutos on ollut merkittävä. Tämä on koskettanut eurooppalaisia. Meidän pitäisi nyt vakavoitua tämän asian suhteen. Meidän, pitäisikö meidän eurooppalaisena pitäytyä tällaisena pehmeänä arvona maailmassa vai pitäisikö me tehdä jokin muutos, kun Yhdysvallat siirtyvät ja kurottavat kohti Aasiaa? Meillä on taloudellisia ongelmia. Tarkoittaako tämä, että sotilas kulut vähenevät merkittävästi, puolustuskulut vähenevät merkittävästi. Hyväksymmekö me tämän tosiasian ja jatkamme samalla raiteilla vai sanommeko me, että me tarvitsemme pehmeän voiman lisäksi myös kovaa voimaa, hard poweria, ja että me teemme tarvittavan. Oli kyseessä sitten Libya, joka suhteen oli sisäisiä poliittisia kiistoja, vai toimimmeko me sitä, että me toivomme, että saamme aikaiseksi poliittisen sovun Bosnia-Herzegovinassa, joka mahdollistaa sen, että Euroopan unioni laajenee kaikille Länsi-Balkanin maille. Vai, no, sitten on vielä raja ongelmat, ulkorajaongelmat, olemme puhuneet itäisistä kumppanuuksista. Itäisissä kumppanuusohjelmissa on joitain maita, joilla on erittäin haastavat suhteet toisiin kumppanuusmaihin. Ja me eurooppalaiset joudumme jossain vaiheessa tuomaan jonkinnäköistä vakautta tai joko valvonnan, rauhanturvaamisen tai seurannan menetyksellä keinoin. Haluammeko me asettaa ihmisiä sellaisiin tilanteisiin, että he tulevat kuolemaan auttaen meitä saavuttamaan vakauden. Ja viittauksia on tehty myös Pohjois-Afrikan muutoksiin ja arabi arabitalveen, arabi talveen, mikä ikinä nyt onkaan kyseessä. Minä olen sitä mieltä, että me olemme joskus hieman liian optimistisia. Vei kymmeniä vuosia, itse asiassa vuosisatoja, että Eurooppa saavutti sen tilanteen, jossa se on nyt. Kuinka me voimme olettaa, että sellaiset maat, jotka eivät ole koskaan tunteneet demokratiaa, niin kuinka voimme olettaa, että he muuttuvat yliluonnollisella tavalla sellaiseksi, joka vei Euroopalta satoja vuosia. Miten Egypti tai muut Pohjois-Afrikan maat selviäisivät paljon lyhyemmässä ajassa siitä, mikä vei Puolalta paljon kauemmin, vaikka Puolalla oli erittäin selkeä suuntaus länteen, kun taas Pohjois-Afrikassa on erittäin paljon muitakin ongelmia. Me tarvitsemme vaikean jakson, ja meidän pitää katsoa, mitä me teemme konkreettisesti. Ja tämä viekin minut viimeisen kohtani, EU-NATO-yhteistyö. Mm, erittäin vai... Tässä on erittäin suuria ongelmia johtuen Turkista ja Kyproksesta. Ja mm, muitakin ongelmia on. Meidän pitää ratkaista nämä ongelmat, jos me haluamme uskottavan puolustuksen. Thank you. Mr. Mr. Bild, um... Kiitos herra Vilte. On toki me olemme välillä epäonnistuneet roolissamme, kun me olemme pyrkineet suojelemaan muita. Mutta jos me haluamme olla globaalinen toimija kriisihallinnassa ja suojelemisessa, onko se mahdollista, ellei me kysy turvallisuusneuvosto, tätä kysymystä neuvosto, turvallisuusneuvostolta legitiimiysyydestä? ja se esimerkiksi onko pysyvä paikka turvallisuusneuvostossa esityslistallamme? Ja miksi Ruotsi on vastustanut äh, äh, sitä, että kaikki Syyriassa sotarikoksia tehneet äh, vietäisiin sotarikostuomioistuimeen? Ja miten, tämä kaikkihan on jo Lissabonin äh, sopimuksessa, mikä liittyy ulkosuhdehallintoon ja korkeaan edustajaan. Hänen täytyy varmistaa se, että komission eri osat, äh, energia, koulutus, kauppa, äh, ovat mukana ulkosuhteissa. Pohjois Afrikassa on kysymys enemmän kuin pelkistä intresseistä, vaan meidän turvallisuutemme on tässä myös uhattuna. Joten eikö ole uskomatonta, inhottavaa, että meidän ministerimme eivät kykene sopimaan edes yhteisestä rahoituksesta, kuten esimerkiksi Sahelissa ja Malissa yhteisestä missiosta. Ja silloin tässä tämä on, on uskomatonta, että neuvosto sopi budjetista, jossa ei ole minkäännäköisiä tavoitteita ja kunnianhimoja liittyen meidän ulkosuhdehallintoomme. Eikö tämä nyt ole väärä merkki, ei vain Euroopan kansalaisille, vaan myös muulle maailmalle? Ja herra rolli, ajatellen näitä strategisia intressejä, eikö se vaadi poliittista johtajuutta? Eikö tämä vaadi komissiota, joka työskentelee Euroopan intressien puolesta, eikä vain täytä jonkun hallituksen käskyjä. Eikö meidän pitäisi hoitaa oma pesämme kuntoon ensin, ennen kuin lähdemme osoittelemaan muuta maailmaa? Now the floor has uh, Mr. Sevic. Sitten herra Sevic. Thank you very much, Mr. Chairman. I rather like the metaphor used by Radek Kiitos. Haluan, minä pidin hyvänä tämän vertailun, jota herra Sikorski käytti hardware, software. Effectivity of software, we also have... Me puhumme tästä, meidän pitää kuitenkin ajatella tämän hardwaren koneiden kehittämistä, mitä tapahtuu aikaa myöten. Minä lainaisin tästä kirjoissa puhutaan, että sivilisaatio kuoli vuosisadan loppuun mennessä lähtien liikkeelle siitä, että hedelmys on jatkuvaa, taloudellisesti aktiivinen väestö 15-59-vuotiaita Euroopassa tulee vähenemään kahdella kolmasosalla ja Itä-Euroopassa ja Itä-Aasiassa jopa kahdella kolmasosalla. Työikäinen väestö Yhdysvalloissa kasvaa noin neljänneksellä. Hedelmällisin Euro- Euroopan maat teollisimmat maat näkevät, miten niiden väestö putoaa 40-60 prosenttia tämän vuosisadan aikana. Tämä on se tarina, josta ei puhuta. Väestöromahdus lähes koko teollistuneessa maailmassa, joka uhkaa järkyttää maailman taloutta ja myöskin vaarantaa poliittisen vakauden. Itä-Eurooppa, ennen kaikkea Venäjä, ovat jo kohtaamassa eh, demografisen kuoleman kierteen. Hyvät naiset ja herrat, kun me puhumme strategiasta tulevaisuutta varten, ja tämä on se, mitä haluan sanoa, meidän täytyy ottaa huomioon myös demografia, väestökehitys, koska muuten me olemme kohtaamassa valtaisan pettymyksen, sillä software ei tule toimimaan siksi, että hardware ei toimi. Ja sitten vielä toinen kommentti. Ei ole mitään järkeä minun mielestäni ajatella Eurooppaa supervaltana silloin, kun BKTstä suurimmassa osassa maissa sotilasmenoihin käytetään alle yksi prosentti. Tämä oli syy siihen, miksi me loimme käsitteen soft power – Tällä me pyrimme peittelemään sitä tosiasiaa, että Eurooppa on sotilaallisesti heikko. Ei mitään sellaista kuin soft power ole olemassa, paitsi jos Euroopalla on todellinen kyky osoittaa voimaa rajojensa ulkopuolella. Muuten se ei ole mikään valta, ehkä tarullisesti, mutta ei sotilaallisesti. Kiitos. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitos, puheenjohtaja. Minä toki jaan nämä tavoitteet, joita täällä esitettiin, enkä minä halua nyt tätä liian prosaistiseksi kääntää tätä keskustelua, mutta kuten Anna Gomez muistutti, niin monia asioita on jo olemassa sopimuksissa, muun muassa Lissabonin sopimuksessa. Monia asioita on olemassa muun muassa mm, Headlight Go-sopimukset, jos säädetään suuria tavoitteita, jotka on hyväksytty neuvostossa, on olemassa Battle Group-joukot, joita ei ole koskaan käytetty, tavoitteita, mekanismeja, työkaluja, toimielimiä. Meillä on jo kaikki nämä, meillä on jo kaikki nämä, joten poliittista tahtoa, joka on järkenkäypää, yhteensovitettua, yhteistyöhaluista, jotta kaikki tämä saadaan toteutettua. Ja no, minä nyt puhun kenties anekdootein nyt, mutta olen hyvin yllättynyt siitä, että aina kuuden kuukauden välein on epävirallinen puolustusministerikokous. Alle kolmasosa puolustusministeristä on läsnä näissä ylimääräisiä kokouksia järjestetään koskien maalia, jossa yksi jäsenvaltio on sodassa. Kaikki jäsenvaltiot lupaavat tukensa ja sanovat, että se koskee Eurooppaa, mutta ainoastaan puolet ministeristä on läsnä. Toki heidän edustajat ovat osaavia ja tietävät, mistä asiasta on kyse. Mutta kun puhutaan poliittisesta tahdosta, niin silloin puolustusministeriöiden olisi hyvä tulla paikalle. Tiedän, että heillä on tiukat aikataulut näillä ministereillä, mutta mm, olen kyllä onnellinen, että joskus EU-kansalaiset eivät näe osallistumislistoja näihin kokouksiin ja tapaamisiin, joita järjestetään. Mielestäni olisi hyvä, että ovat läsnä, kun tehdään suuria päätöksiä, jotka koskevat turvallisuutta ja puolustusta syyttämättä ketään. Minä olen sitä mieltä, että me emme voi jatkaa sen esittämistä, että nämä puolustusstrategiat pitää keksiä uudelleen aina puolen vuoden välein, aina joka vuosi käymällä hyviä keskusteluja. Meillä on olemassa työkalut, tarvitaan vain poliittista tahtoa, että nämä saadaan toimimaan, tarvitaan, että ihmiset kantavat vastuuta jäsenvaltioiden ja ministeriöiden tulee myös kantaa vastuunsa. Uh, first of all, I agree with Senator Klich's statement. Olen samaa mieltä senator Klichin lausunnon kanssa. Ja minua ilahdutti kovasti herra Salafrankan tilastotiedot. Ja useat jäsenet ottivat esiin myös kysymyksen puolustuskapasiteetista ja kyvystä, varsinkin verrattuna USAhan. Ja minusta tilanne on oikeastaan pahempi kuin mitä te sanoitte, koska me käytämme noin yhden kolmas osan äh, USAn puolustusmenoista. Ja minusta me voisimme toimia hyvin, jos me saimme edes yhden kolmasosan USAn kyvystä tuolla rahalla. Mutta kun katsoo tuloksia, tämän rahankäytön tuloksia, niin tilanne on jopa heikompi. Joku mainitsi, että meillä on 1,8 miljoonaa sotilasta aseissa Euroopassa, mutta vain 5-6 prosenttia heistä ovat käytettävissä. Ajatelkaapa, jos USAlla olisi 50 yleistä, 50 pääesikuntaa, maajoukkoja ja sitä sun tätä. He käyttäisivät rahansa yhtä valtavalla skaalalla kuin me Euroopassa. Joten minun ehdotukseni olisi että kun me käynnistämme uusia ohjelmia, esimerkiksi näissä miehittämättömissä vaihtoehdoissa, meidän ei tulisi tehdä sitä taas sitten näissä tarjouskilpailuissa samalla tavalla kuin ennen, koska silloin liian monet tekisivät äh, samoja asioita. Meillä täytyisi olla tällaisia erikoistuneita yhteisiä tarjouskilpailuja ja sitä kautta saada paljon parempi äh, sopimus eurooppalaisille äh, veronmaksajille kuin sen sijaan, että kaikki tekisivät tämän itsekseen. Mutta tämä vaatii poliittista tahtoa ja sitä ei aina ole. Me puhumme sitä, että tekisimme tämän yhdessä, mutta mitä tulee varsinaiseen päätöksentekoon, niin kansalliset intressit eh, ohittavat tai yhteiset intressit. Mitä tulee sitten taas eh, yhteisen edustukseen kansainvälisissä eh, elimissä? Edustaja Gomes mainitsi turvallisuusneuvoston. No te, tässähän tämä ongelma on. Puolan tukee, Puola tukee Saksan näkökulmaa muutama vuosi sitten esitettynä, eli että olisi EUn pysyvä paikka YK on turvallisuusneuvostossa, mutta Elmar on tästä käsittääkseni toista mieltä. Ja tämä nimenomaan kuvastaa tätä ongelmaa. on useita osia YK-järjestelmässä ja kansainvälisessä järjestelmässä, jossa me saisimme enemmän voimia, jos me olisimme yhteisesti edustettuna. Kysykääpä itseltänne, olemmeko me voimakkaampia vai vähemmän voimakkaita esimerkiksi VTOssa, jos me olemme siellä vain Euroopan komission edustamana. Ja minä väitän, että me jokainen olemme yksittäisestikin voimakkaampia, koska meitä edustaa komissio eikä komissio ja jäsenvallat. Ja tämä logiikka minusta sopii myös muihin järjestöihin. Näinä kriisin aikoina me voisimme säästää miljardeja vetäytymällä tietystä YK elimistä jäsenvaltioina, ja meillä olisi enemmän vaikutusvaltaa. Tämä on nyt se testi, Haluammeko todellakin toimia yhdessä vai haluammeko me vain puhua siitä? Ja jos emme läpäise tätä testiä, en todellakaan ole optimistinen. Olen samaa mieltä Gatesin kanssa, että työtä ei ole tehty Balkanilla. Ja ehkäpä meidän täytyy puuttua Pohjois-Afrikkaan, Lähi-idässä, Kaukasuksella. Ja minä pelkään, että me toistamme puolustusalueella sen, mitä me olemme tehneet eh, kauhein eh, seuraamuksin eh, raha-alueella. Me tiedämme, että kun rikotaan kasvu- ja sopimus se on uhanalaista. Ja kuitenkin sitä rikottiin 60 kertaa. Ja kun kriisi iski, me olimme institutionaalisesti kykenemättömiä toimimaan. Meillä ei ollut minkäännäköisiä pelastusmekanismeja eikä muita mekanismeja ja me näimme lopputuloksena valtavan kriisin. Puolustusalueella kriisi voi iskeä yhtä äkillisesti kuin finanssikriisi, ja se tulee olemaan sitten vielä vakavampi, ja me olemme valmistautumattomia siihen sen vuoksi, että me olemme vain antaneet kapulan eteenpäin. Ja varoitusmerkkejä on näkyvissä joka puolella. Me emme ole ottaneet oppia esimerkiksi 90-luvun Balkanin kriisistä. Olen samaa mieltä turhautumisestanne siihen, että meillä ei ole tehokasta yhteistyötä Naton ja EUn välillä. Meidän ihmisiämme kuolee sen vuoksi, että kaksi järjestöä, joilla on, jotka ovat hyvin läheisiä, eivät voi auttaa toisiaan. Afganistan esimerkiksi, mutta muutama vuosi sitten ajattelin, miten järkevää olisi perustaa viisi tällaista EUn jälleenrakennusjoukkuetta Afganistanin viidelle, viiteen provinssiin. Ja niin, että me käyttäisimme kehitysvoimavarojamme, me olisimme voineet kääntää tämän konfliktin suunnan, jossa meidänkin me kuolee siellä – mutta tämä oli mahdotonta sen vuoksi, että Naton joukkojen olisi pitänyt suojella näitä jälleenrakastajia ja se taas oli sitten toisesta syystä mahdotonta. Kyproksella on vaalit käynnissä, pidetään peukkuja pystyssä. Toivon mukaan Kyproksen uudet johtajat auttavat meitä löytämään ratkaisun, koska status quo ei ole hyväksyttävää. edustaja Gomes sanoi, että me emme ole kyenneet sopimaan talou, yhteistä talouspanostuksesta maliin. No minä olen kyllä sitä mieltä, että me sovimme 50 miljoonaa Afrikan unionin joukoille ja 200 miljoonaa sitten kehitysyhteistyöhön. Te tarkoitatte varmaan EUn operaatioiden rahoitusta. EUn operaation, selvä. Toki meillä pitäisi olla enemmän yhteistä rahoitusta, ei vähemmän. Ei meidän pitäisi lähteä toistamaan näitä virheitä, ihan ymmärrettäviä ongelmia NATO-järjestelmissä. Natossa rahoitettiin sotaa, joka ei välttämättä ollut niin tärkeä, mutta nyt on kysymys uudenlaisista sodista, ja silloin tämä on tärkeää. Tätä ei pitäisi hoitaa sellaisella tavalla, että ne, jotka osallistuvat missioihin, joutuvat äh, maksamaan kaiken, ja ne, jotka äh, eivät osallistu, säästävät rahaa. Pitäisi olla toisinpäin. Mutta tämä vaatii poliittista tahtoa. Ja herra Sevi on äh, oikeassa tästä väestön kehityksen romahduksesta. On sanottu, että demografia on kohtalo. Ja se, mikä nyt on erityisen huolestuttavaa, on se, että meillä on hyvin vähän välineitä vaikuttaa tähän, koska ihmiset, joista te puhutte, ovat jo syntyneet. Ja keinot puuttua tähän on jo mennyt, koska muutama sukupolvi on jo ohittanut lastensaanti-iän. Ja siirtolaisuus on yksi asia, sillä on sitten taas omat pitkän aikavälin kustannuksensa, jotka ovat myös poliittisesti hankalia. Mutta me molemmat mainitsimme sen, että tämä on myös hyvä argumentti sille, että pysymme yhdessä. Ja kyllä olen samaa mieltä, meillä on instrumentit ja mahdollisuudet tehdä enemmän – Varsinainen testi on se, haluavatko isot jäsenvaltiot käyttää näitä välineitä toteuttaakseen sen, mitä perustamissopimus vaatii. Well, Mrs. Gomez, when political leadership is evoked, of course the analyst... No niin, Gomez äh, äh, äh, tässä on parlamentaarikot, jotka päättävät, mutta, ja heillä on mandaatti kansalaisilta joka tulee ottaa huomioon. Jos katsotaan taaksepäin menneisyyttä, niin hyvinkin vähän kysyntää tulee siitä, että ulkosuhteiden suhteen ollaan toimintasi voimakkaammin. Jotain pitäisi tehdä, oli tällainen mantra, jota toistettiin, mutta sitä ei ole kuultu kovinkaan paljon ympäri Euroopan unionin ja poliitikkojen tulee ottaa tämä mielestäni huomioon. Eurooppa Äh, neuvoston neuvonnon neuvoston odotettu toimittavan myös näistä strategisista toimista, ja jos katsotaan taaksepäin äh, menneen 15, 20, 10, 10 esityslistaa äh, Euroopan neuvostossa, niin puolustuspolitiikka ei ole ollut esityslistalla, koska on ollut muutakin tekemistä. Tänään on, tänä vuonna on kokous, joka on omistettu täysin puolustuspolitiikalle. Se on toivotettu tervetulleeksi mutta kenties äh, eräs tahaton aikaansaannos Lissabonin sopimuksessa on ollut se, että äh, kaikki ministerit aina kutsuta tänne ja ulkoministerit ulkopolitiikka ei siis ole läsnä, kun ulkoministerit eivät ole läsnä näissä. Ja vielä yksi asia, jonka haluan nostaa esille. Minulla on erittäin paljon odotuksia liittyen tähän puolustusaiheeseen Eurooppa-neuvoston kokoontumiseen myöhemmin tänä vuonna. Tässä on No, me tärkeää päättää siitä, mitä Euroopan unioni haluaa tehdä tällä alalla. On erittäin tärkeää päättää, mitä Euroopan unioni haluaa tehdä yhdessä kumppanien kanssa, yhdysvaltalaiset, NATO ja Malin suhteen Afrikan unioni on luonnollinen kumppani. Mm, en katsoisi sotilas- ja puolustusasioita yksittäisesti pitää ymmärtää, että olisi hyvä, että Euroopan olisi kokonaisvaltainen lähestymistapa tähän. Tähän on työkalut olemassa ja siinä meidän lisäarvo piilee. Pitäisi katsoa, saavatko, onko poliittista tahtoa ja toimielimiä tätä varten ja ollaanko valmiita tähän. Ja sitten kun ollaan valmiita, niin sitten voi käyttää poliittista tahtoa mm, polttoaineena Eli softwaren ja hardwaren pitää olla kunnossa. So the floor has uh, Mr. Pullets. Kiitos. Eh, ja sitten... Ai, te ette olekaan puhuneet vielä. No, no, no. Uh, Mr. Bill's answer is not there. Elmar forgot me. as, you, as usual. Elmar unohti minut. Uh, eh, I... Eh, Minä en aio puhua liian pitkään, koska en aio toistaa, mitä on jo sanottu. Vain muutama ajatus joistakin näkökannoista tästä puolustuskyvystä. on Varmasti me kaikki yhtä mieltä sitä, mutta pitäisi miettiä vielä sitä, että se mitä Euroopassa on tapahtumassa on suuri muutos siinä, miten me suunnittelemme asioita. Monissa maissa ollaan siirtymässä suuresta aluepuolustuksen rakenteista nykyaikaiseen nopeisiin rakenteisiin. Yhdys, Iso-Britannia siirtyi asevelvollisuudesta pois jo 50-luvulla kauan sitten, mutta se on siirtymässä nopean toiminta ensisijaisesti ja myöskin Ranska lopui asevelvollisuudesta 10-15 vuotta sitten ja purki rakenteitaan, koska mitään invaasiota ei ollut enää odottavissa, joita varten oli valmistettu. Ruotsissa tehdään ihan samaa. Meillä oli paljon prikaateja, suuri asevelvollisuus, valtavat kustannukset. Nyt meillä on pienemmät joukot, joka on luonnollisesti huomattavasti kykenevämpi toimimaan, joten yksiköiden määrä on laskenut huomattavasti, mutta toiminnallinen kyky on kasvanut. Euroopalla on that it had for a very long time. Is it enough? Euroopalla on suurempi kyky toimia kuin aiemmin, onko tämä riittävää, se on asia erikseen, mutta Tämä on suuri muutos näin tapahtumassa. Yhdysvallat eivät näe tätä, koska heillä ei ole koskaan ollut sitä, koska siitä lähtien kun he voittivat Meksikon sodassa Teksasista, ei ole ollut mitään omia alueellisia sotia Amerikan maaperällä. Kaikki heidän sotansa ovat sellaisia, että niitä käydään muualla. Mutta Euroopan sodat olivat alueellisia sotia viimeisten kansana vuoden aikana. Mitä tulee sitten siihen, minkälaisia kykyjä tarvitaan? Libya mainittiin. On sanonut ehkä sen aiemminkin täällä. Minä olen enemmän huolissani puutteista diplomatiassa kuin puolustuksessa. Katsokaapa Libyaa. Meillä on mahdollisuuksia saada hallitukset tuhottua, jos me haluamme sitä meidän ei tarvitse välttämättä luoda kaikkea voimia, itse voimme tehdä tämän yhdessä amerikkalaisten kanssa, mutta se, mikä on vaikeudet tuhota, vaan rakentaa hallituksia. Katsokaa Libyaa tänään. Olemme joutuneet evakuoimaan kaikki pois Bengasista. En voi olla enää läsnä Bengasissa. Näemme, että rajat ovat katoamassa. Näemme, että aseita on kaikkialla. Näemme, että Malista on tullut järkijärjestyksiä muun muassa Libyan ja muualle, ja puhumme siitä, voimmeko käyttää joitakin neuvonantajia, harjoittaa rajojen valvontaa tai jotakin. Onko meillä välineitä diplomatian ja kehitysyhteistyön alueella saada aikaan vakaa, kestävä, menestyksekäs demokraattinen Libyan valtio? me pystymme tuhoamaan, mutta pystymmekö me rakentamaan? Pystymmekö rakentamaan vakautta? Pyst- olemmeko olleet menestyksekäitä kaikki näinä vuosina Afganistanissa? Emme ole pystyneet saamaan Kyprosta yhdistymään kaikkien vuosien jälkeen, mikä on, mikä on kriittinen kysymys ajatellen NATO-yhteistyötä. Tässä on diplomaattisia puutteita, vajeita. Me olemme Teimme kulttuurivierailun Transnistrian alueelle. Onko teissä joku käynyt siellä? Tiedättekö edes, missä se on? Se on tällainen neuvostojäämistö, enklaavi keskellä Eurooppaa, jossa rajaportissa on Sirpi ja Vasara, josta portin kautta tullaan aivan erilaiseen maailmaan. Minun mielestäni meidän täytyy enemmän osoittaa resursseja diplomatian ja konfliktien ratkaisemisen toimintaan eri tavoin. Me olemme olemme taistelleet Balkanilla ja vuosia ajat, ja siellä on edelleenkin valtaisia haasteita odottamassa, mutta mihin suuntaan me olemme menossa lähi -idässä? Meillä on 700 000 kuollutta Syyriassa, mitä pitempään se jatkuu, sitä enemmän tapahtuu tuhoamista Beirutista Basraan. Sotaloodit, jihadistit tulevat olemaan aivan Euroopan rajoilla. Onko meillä välineitä toimia tässä tilanteessa? Tästä on puhuttu loputtomiin näistä rakennuksista, on puhuttu sanktioista, kansainvälistä rikostuomioistuimesta, mutta sinänsä ei siinä pitää pahaa, mutta, mutta diplomatia on se, mitä tarvitaan. Turvallisuusneuvosto, pitäisi pyrkiä estämään tällaista tapahtumasta. Ja jos me saamme turvallisuusneuvoston toimimaan niin, että taistelut lopuvat, silloin voidaan alkaa rakentamaan vakautta. Kenties se tulemaan hirvittävän vaikeaa. Ja silloin voidaan katsoa oikeutta, etsiä oikeutta. Oikeuden, oikeutta etsitään edelleenkin 18 vuotta vielä Bosnian sodan päättymiseenkin. Ensin pitää saada sota loppumaan, tappelun loppumaan ja sitten vakaus, oikeus ja kaikki se, mitä siihen liittyy. Mutta jos kaikki yritetään tehdä samaan aikaan, me emme tule onnistumaan. Se on väistämätöntä. Ja nämä ovat ne haasteet, joita meillä on edessämme. Tai ainakin, tämä on ainakin joitakin suurista haasteista, joita meitä meillä on turvallisuuden alueella. Onko meillä välineitä vakauteen, valtioiden rakentamiseen, oikeusvaltioon, kaikkiin näihin kysymyksiin, joita tarvitaan alueella, jos, jolla on ollut syvällisiä konflikteja ja yhteiskuntien järkkymisiä ja tuhoutumisia. Ja kun puhun tuomisesta, en puhu pelkästään rakennuksista, vaan eikä ihmisiltä kuolee, vaan yhteiskunnan kudoksesta, kun yhtäkkiä käy, eri uskonnot kääntyvät toisiaan vastaan, kansakunnat kääntyvät toisiaan vastaan vielä kauan aikaa ennen kuin siinä saadaan aikaan korjauksia. Unohdin luvut, mutta uskoakseni meillä EUna on maailmanlaajuisesti 40 000 diplomaattia. Se on aika vaikuttava luku. Jos koordinoisimme toimivat paremmin, voisimme saavuttaa enemmän. Olen joskus vitsailut, että jos otetaan ihmistyöaika, jota <clears throat> diplomaatit osallistuvat toisten EU-maiden järjestämille vastaanotoille – näillä tunneilla voitaisiin jälleen rakentaa Libyaa. Tämä nyt ehkä ole täysin totta, mutta me siis käytämme, meillä on päällekkäisiä resursseja EU-jäsenvaltioissa, ja tämä päällekkäys on massiivista. Ja samaan aikaan meillä on toimia, jotka, joista puuttuu huomattavasti resursseja, nimenomaan niillä alueilla tarvittaisiin toimia. Joten tärkeää olisi koordinoida diplomaattista lähestymistapaa, sillä jos kaikki maat, jokainen meistä, ajatellaan sitä, että niistä jokainen on liian pieni, ajatellen niitä haasteita, joita ollaan kohtaamassa – nyt tapahtuu tällaista linkkiytymistä, syntyy uusia välineitä, joita pyritään käyttämään. Me keskustelemme Euroopan rauhainstituutista ja muista instrumenteista, joita tarvitaan. Me tarvitsemme paljon enemmän konfliktien ratkaisemin, ehkäisevän diplomatian instituutteja, välineitä, joilla pystytään käyttämään äh, tässä tilanteessa. En mitenkään tietenkään ole mitään sitä vastaa, mitä pitäisi tehdä äh, ajatellen puolustusta, mutta minä olen enemmän huolissani vajeista, joita on diplomatian ja vakauden ja valtion rakentamisen alueella naapurustossamme, kun näen ne mahdollisuudet, joita on sekasortoon naapurialueella me tulevina vuosikymmeninä. Ja ajattelen jopa niitä tehtäviä, joita olemme käsitelleet Balkania tai Kyprosta tai Afganistania, Libya, Syyria, Mali, mitä tahansa nyt on. Minusta todellinen haaste voi olla muualla. Todellinen turvallisuusuhka, jonka kenties olemme kohtaamassa, saattaa olla kyberavaruudessa, josta olemme keskustelleet juuri lainkaan. Kiitos sitten edustaja Pulitz. Kiitos. Olen kiitollinen ministereille siitä, että he ovat hyvin perusteellisen alustuksen pitäneet ja haluaisin siihen sanoa, että me olemme kaikki vakuuttuneita siitä, että Euroopan unioni on Euroopan rauhan ylläpitäjä. Sisämarkkinat ovat meidän hyvinvointimme perusta ja pohja, mutta sen täytyy myös olla meidän vastuumme enemmissä määrin globaalisoitumisen haasteeseen maailmassa, jossa meillä on 1,3 miljardia kiinalaista, 1,2 miljardia intialaista, USA ja muut, jotka toimivat jonkinnäköisenä napoina tässä maailmassa. Sen vuoksi on vaadittavaa, että me Euroopan unionina yhdessä toimimme ulospäin. Ja tällä tavalla huolehdimme sekä kansallisista että yhteisistä eduistamme ja intresseistämme. Siihen me tarvitsemme yhteisen näkökulman asioihin ja meillä onkin hyvin äh, tiheä äh, yhteinen verkko, ministerineuvostot, poliittiset komiteat ja niin edelleen. Mutta tämä minun mielestäni on johtanut kuitenkin tällaiseen vähemmän aktiiviseen ulkopolitiikkaan. Jos mietitään sitä, mitä me haluamme saavuttaa maailmassa, mitä pitkän aikavälin tavoitteita meillä on, niin me tarvitsemme siihen strategian. Ja tässä strategiassa meidän täytyy koota meidän kykymme ja mahdollisuutemme 30 000 diplomaattia, joista Carl Bildt puhui, kuuluu tähän. Tämä luku oli minulle ihan uusi. Mutta näiden, näitä kykyjä täytyy myös verkottaa. Ja siihen tämä nyt ajateltu globaali eurooppalainen strategia on tärkeä. Se on ensimmäinen kerta, kun tämä nyt on tässä esillä, mutta minä uskon, että eurooppalaista turvallisuusstrategiaa täytyisi myös tarkistaa sen vuoksi, että silloin kun se laadittiin, sen jälkeen on hyvin paljon muuttunut. Ja olen samaa mieltä Carl Biltin kanssa siitä, mitä hän sanoi tässä toisessa puheenvuorossaan, nimittäin, että EUn ulkopolitiikka on paljon enemmän kuin pelkät sotilaalliset panostukset. Mutta sotilaalliset toimet kuuluvat tähän viimeisenä keinona. Ja esimerkkinä tässä, tästä kysymyksestä voi ottaa myös eh, esimerkkinä se, millä tavalla me muotoilemme meidän ulkopolitiikkaamme sen vuoksi, että sotilaallinen tavallaan itsenäisyys on osa koko suverenisuutta. Ja sen vuoksi on välttämätöntä yhdistää eurooppalaiset voimat ja käyttää tässä avainsanan voimavarojen yhdistämistä ja yhteiskäyttöä. Ja millä tavalla me voisimme sitten tavallaan näitä yhteisiä toimia pitää käytössä. Jos me haluamme toimia yhdessä yhtenä yksikkönä, niin silloin täytyy myös olla käytettävissä näitä voimavaroja. Ja täytyy miettiä tätä nyt sitten uudella tavalla ja miettiä sitä, millä, että kaatuuko tämä tähän tämä yhteinen panostus ennen kuin sen on edes käynnistynyt. Tämä on asia, mistä meidän täytyy puhua ja miettiä sitä, millä tavalla me haluamme toimia. Meillä oli Berliinissä eilen kuuleminen yhteisestä turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta ja siinä puhuttiin myös valvonnasta. Luonnollisesti jokainen kansallinen parlamentti valvoo omaa osuuttansa, oman maan osuutta, mutta miltä se sitten näyttää Euroopan parlamentissa ja YUTPn valvontaa, koska tässä on usein kysymys hyvin pienistäkin missioista ympäri maailmaa. Kuten Mali osoitti, tämä kaiken täytyy olla mahdollisimman nopeasti käytettävissä. Malissa tilanne ei nähtävästi näin ollut, vaikkakin kun on valmisteltu koulutusmissiota, niin puoli vuotta eh, etukäteen on mietitty, mikä on poliittinen tilanne, mitä välttämättömyyksiä tarvitaan. Mutta tässä onnistuttiin mallissa ehkäpä hieman äh, nopeammin, koska Ranska onneksi toimi, kun unioni ei näin tehnyt. Ja sitten vielä Euroopan turvallisuusstrategia ja sen tarkistaminen. Minä ehdottaisin että miettisimme sitä, millä tavalla NATO on viimeisintä strategiaa tarkistanut. Madeleine Albrightin alaisuudessa oli tällainen asiantuntijaryhmä ja asiantuntijaryhmät, jotka toimivat jäsenvaltioissa sen vuoksi, että jäsenvaltioissa me tarvitsemme strategista keskustelua yhteiseltä pohjalta, yhteisesti määriteltyltä pohjalta, koska täytyy nimenomaan tuoda ajatusmaailmaa lähemmäksi toisiaan, mitä tulee sotilaallisiin missioihin. Eli strategian kehittäminen ei tarkoita uuden asiakirjan kirjoittamista, josta pidetään kiinni seuraavat kymmenen vuotta ja sitten laaditaan seuraava paperi. Ei vaan tämä on jatkuva prosessi. Ja meidän täytyisi ihan lopuksi vielä, ei meidän nyt pitäisi asettaa kynttiläämme vakanalle. On meillä ihan hyvääkin turvallisuuspolitiikkaa. Ajatellaan esimerkiksi Irania, jossa sekä tässä ydinkysymyksessä olemme mukana neuvotteluissa, samoin kuin myös sanktioissa ja yhteistyötarjouksissa. meillä on aika vahva asema. Toivon mukaan tässä tulee myös menestystä. No niin, nyt hieman lyhykäisemmin. Meillä on niin paljon puhujia. Onko mahdollista, että rajoitamme puheenvuorot kahteen minuuttiin? Tämä on ainoa mahdollisuus antaa kaikille puheenvuoro. Herra Weigel. Thank you. Thank you, Chair. I would like in these two minutes, I would like to... Kiitos. Minä haluaisin tässä minulle suorassa ajassa kommentoida Karl eh, Biltin turhautumista, josta hän puhui kun hän kuvasi tilannetta ja suuria ongelmia, joita me kohtaamme. Oli asiallista, että nostettiin esille Syyria ja minä nostaisin esille myös sen, kuinka paljon iskoja tässä voidaan ottaa vastaan ja kuinka paljon me voimme hyväksyä sen, että kuinka valmiita me olemme, mitä kaikki me olemme valmiita tekemään sen eteen, että ö, regimin hallinto, jota me vastustamme, siirretään syrjään. Ja meidän pitää vetäytyä silloin, kun hinta on liian korkea. Syyria on nyt tällaisessa, tällaisen tilanteen partaalla. Ja mikäli puhutaan niistä ongelmista, joita Syyrian ongelma avaa, kurdiongelma ja sen, kuka hallinnoi Syyriaa, silloin, kun sisällissota loppuu ja niin edelleen, niin tässä on mielestäni sija eurooppalaiselle diplomatialle, eurooppalaiselle politiikalle, eurooppalaisten Euroopan kokemuksen. Meillä on täällä traagisia kokemuksia ja meidän pitäisi rakentaa omaa diplomatiaa, omaa soft poweria. Me emme tule koskaan olemaan sotilaallinen supermahti, mutta meillä todellakin voi olla iso rooli siinä, että löydetään poliittisia ratkaisuja ja eräs näistä keinoista on kansainvälinen laki. Sitä pitäisi ottaa. Kiitos. Mr. Borbelli. Thank you very much, uh, distinguished minister. Kiitos. Uh, of course, Romania welcomes. Romania tietysti pitää hyvänä aloitetta, että luodaan Euroopan globaali strategia nykyisessä kansainvälisessä ympäristössä on yhä kiireellisempää tämä, mikä on nähtävissä viime tapahtumista Pohjois-Afrikassa, Sahelin alueella ja Lähi-idässä. Meidän pitää päivittää ulkoisen toiminnan strategiaamme. Minusta meidän täytyy keskustella hiukan enemmän aikataulusta, siitä, miten voimme edetä lähitulevaisuudessa mikä on meidän päätavoitteemme uuden strategian luomisessa. Ja tietysti tämän uuden strategian sisällä, tai ehkä se ole uusi, mutta meidän on kuitenkin se uudelleen analysoitava niitä strategioita, joita meillä on, ja katsoa, mitä ovat välineet, joita meillä on, minkälaisia välineitä meillä on tässä softwareissa ja hardwareissa, ja tämä taikasana, joka tänään nousi esille, nimittäin poliittinen tahto. Koska täällä me keskustelemme hyvin pragmaattisista asioista ja tämä on hyvää keskustelua, mutta mitä tästä seuraa? Meidän pitää siis koota yhteen kaikki ajatukset, strategiat, periaatteet, jotka ovat selkeitä toivottavasti meille Euroopan unionille – sen osalta, miten me voisimme olla tehokkaampia kansainvälisissä elimissä, miten me voisimme, jos ajattelemme sitä, että pitää olla selkeä strategia, jos on 27 äh, jäsentää kansainvälisessä organisaatiossa, niin pitäisi olla sama kanta, mikä minun mielestäni ei ole ongelma Kysymys on siis meidän kansalaistemme turvallisuudesta. Kysymys on meidän maailmamme tulevaisuudesta ja tulevaisuudesta. Minä olin kaksi vuotta Romaniassa ympäristöministeri, ja tärkeä asia on ilmastonmuutos. Meidän on katsottava sitä myös turvallisuuskysymyksenä keskipitkällä ja pitkällä tähtäyksellä. Nämä ovat nämä selkeät haasteet edessämme ja on tärkeää, että on lyhyt aikataulu, koska ensi vuonna vaalit. Ehkä tänä vuonna voimme koota kaikki nämä asiat yhteen niin, että saamme kattavan strategian. Thank you and uh, thank you Uh, Mr. Ministers, for your... Kiitos ja kiitos ministerit äh, hyvin äh, provokatiivista, mutta samalla inspiroivista kommenteista. Monet meistä on nostanut esille välin tulemiseen, uudelle rakentamiseen ja mielestäni on hyvä puhua myös äh, suojeluvastuusta. Olisi hyvä, että meillä olisi yhteinen yhteisymmärrys siitä suojeluvastuusta, vastuusta suojella, kuinka me ennaltaehkäisemme, kuinka me tulemme väliä, koska me jälleen rakennamme. Ja mielestäni tämän tulisi tapahtua toimielinten laajuisesti siten, että on eurooppalainen yhteisymmärrys tästä Responsibility to Protect suojeluvastuusta. Me, meidän tulisi keskittää voimavaroja tähän, ja se voisi olla erittäin hyödyllistä myös YKlle. Haluaisin kuulla ajatuksena tällaisesta asiasta. Kiitos. Yes, thank you. I, I also want to commend uh, both. Kiitos. Minä haluaisin myös uh, kommen tai kiittää molempia ministeriöitä tästä, että olette ottaneet tämän asian esiin, sitä tarvitaan. Täällä on puhuttu erittäin paljon Euroopan unionin naapureista ja Carl Bildt erityisesti mainitsi islamistisen maailman läheisimpänä maailmana tai naapurina. Mutta tämä tuo mieleeni asian, jota ei ole ollenkaan mainittu, eli Turkki. Oletan, että mikäli Turkki ei olisi EUn jäsenehdokas, niin tämä raportti, jonka te laaditte toukokuussa, vahvasti suosittelisi, että EU käynnistäisi neuvottelet Turkin kanssa jäsenyydestä. No, nämä keskustelut ovat alkaneet jo kauan sitten ja ne ovat nyt umpikujassa. Me puhumme jäätyneistä konflikteista. Tässä meillä on jäädytetty jäsenyys. Ministeri Sikorski puhui naapureittemme halukkuudesta äh, liittoutua meihin ja että se on tärkeää. No, Turkki on halunnut äh, assosioitua EU-hun jo kauan. Ja se on avainpelaaja islamistisessa maailmassa ja se voisi olla aikamoinen etu EUlle vaikuttaa siltä, että EU olisi globaalisesti paljon vahvempi, kun Turkki olisi siinä mukana mieluummin kuin ulkopuolella. Tai toisin sanoen, Turkin kanssa osana EUta, silloin Turkki olisi osa ratkaisua. Ulkopuolella se ei ole vain ongelma, se saattaa olla myös uusi ongelma. Ja sitten lopuksi minä todellakin pidin sitä, mitä Sikorski sanoi että Eurooppa naapureina ovat, eh, etelä on Euroopan naapuri ja eh, itä on eurooppalainen naapuri. No entäs missä sitten on eh, Turkki? Se on kaakos, kaakossa. Se on sisäpuolella, ulkopuolella ja tässä ehkäpä on tämä hardware, mutta me tarvitsemme sitä softwarea ja poliittista tahtoa ratkaistaksemme tämän, koska EUn roolin pitkän ajan suunnitelma maailmassa globaalina toimijana, sen täytyy sisältää myös Turkki. Thank you, Chair. Something like that, yeah. Um. Niin jotenkin sinne päin. Kiitos puheenjohtaja yhdeksän vuoden jälkeen mm, yhdessä. Kiitos, kiitos. Minä aion puhua ruotsia. Kreikkaan varmastikin tulee protestoimaan, kun esitän kysymyksen, niin sen hän on tehnyt viimeisten 20 vuoden ajan jo. Hän on protestoinut, kun minä esitän kysymyksen, mutta esitän kysymykseni kuitenkin. Minun kysymykseni koskee sitä, mitä kollega Klich sanoi. Minä kyllä olen hyvin huolistunut tilanteesta kaukasuksella, ja minusta siinä tilanteessa kuitenkin tilanne on parantunut. Se on tullut kuitenkin vakavammaksi kuin muutama vuosi sitten. Viimeisimmän neuvostokouksen jälkeen saatoimme nähdä, että valmistellaan assosiointi- ja vakaussopimusta Armenian kanssa. Me parlamentissa olemme sanoneet hyvin selvästi, että tämän tyyppinen sopimus ei saa syntyi ennen kuin alueella tapahtunut parantumista. Sitä ei minusta ole tapahtunut. Armeenia ei ole vielä kävitänyt joukkojaan pois, ei Venäjäkään ole poistunut alueelta. Joten miten te ajattelette, miksi tällaista tehdään? Ehkä tämä näyttää erityiseltä kysymykseltä, mutta tämä on hyvin yleinen kysymys, koska tämä liittyy siihen, että EU toimii samalla tavoin Balkanillakin – Jossakin vaiheessa tottuu konfliktiin, jossakin vaiheessa ajattelee, että kaikki ovat yhtä syyllisiä. Ja sitten alkaa kohdella heitä kuin olisivat joitakin, joiden kanssa voi harjoittaa yhteistyötä. He eivät täytä kaikkia vaatimuksia, tapahtuu joitakin yhdessäskelejä, itse asiassa vain he kokeilevat meitä koko ajan. Tämä koskee myöskin Nagorno-Karabahin äh, konfliktia. Mitä te ajattelet, ministerit? Kuunteletteko te ylipäätään sitä, mitä me sanomme täällä? Voi. Min Thank you very much. Uh, we all know that EU has... Kiitos. Me kaikki tiedämme, että EUlla on erittäin suuri taloudellinen, tieteellinen, kulttuurinen hengellinen ja myös poliittinen potentiaali. Ja meidän pitäisi myös tietää, eikä pidä unohtaa, että meillä on erittäin suuri vastuu. Meidän pitäisi tarjota kysymyksiä globaaleille haasteille, köyhyys, ilmastonmuutos, erilaiset konfliktit. Me olemme aktiivisempia konfliktien ratkaisemisessa ja olemme aktiivisia myös ö, konfliktien ehkäisy, ennaltaehkäisyssä ja jälleenrakentamisessa. Tässä on puhuttu tästä hardwaresta ja softwaresta, niin hardwarea pitäisi parantaa toki ja pitäisi olla pysyvä paikka YK-turvallisuusneuvostossa. Ymmärrän sen huolet nostavat huolenaiheet, mutta meidän pitäisi taistella tästä. Lisäksi, kun puhumme tästä softwaresta, ohjelmistosta, ei pidä unohtaa tärkeää osaa sitä, eli jaettuja yhteisiä arvoja. Eräs arabikevään antamista oppitoneista on se, että EU-jäsenvaltioiden ei pitäisi unohtaa yhteisiä arvoja, oikeusvaltioperiaatetta, demokratiaa, ihmisoikeuksia – ei pitäisi myöskään unohtaa kahden välisiä suhteita Euroopan unionin ulkopuolella. Eräs arvikevään opeista oli se, että mikään taloudellinen kannustin ei pitäisi toimia pönkkänä sille, että tehdään yhteistyötä totalitaaristen regimien kanssa. Meidän pitäisi keskittyä siihen, että parannamme integraatiota – emme ainoastaan laajena integraatiota, vaan meidän pitäisi myös viedä mennä pidemmälle ja syventää ainoastaan taloudellista integraatiota, vaan integraatiota eri poliittisiin kenttiin, muun muassa suhteen. Kiitos. Mr. Gala. Vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Ähm, ich sehe die Initiative. Kiitos eh, puheenjohtaja. Näen, että molempien ministereiden aloite on tavallaan myös eh, osa sitä, että valmistellaan eh, huippukokousta puolustuskysymyksistä ja toivon mukaan tämä johtaa myös sisällöllisiin vaikutuksiin, koska me emme voi, ei, ei ole hyvä asia, jos tämä huippukokous on vain sanoja ja sitten kun tulee totuus eteen, niin emme kuitenkaan hoida yhdessä sitä, mitä me haluaisimme. USA on sanonut tämän myös selkeästi, huolehtikaa naapurialueistanne ja sen vuoksi minusta meidän täytyisi antaa tässä hyvin selvä viesti. Ja kysymys siihen liittyen, mitä puolalainen kollega sanoi Euroopan turvallisuusstrategian uudistukseen. Täällä parlamentissa meillä on jo vuosia äh, sanottu, että me haluamme valkoisen kirjan eurooppalaisesta puolustuksesta ja turvallisuudesta, johon me äh, laatisimme nämä yhteiset äh, uhkakuvat, yhteiset intressit ja jossa me määrittelisimme sen, mitä kapasiteettia meillä on. Ja sen vuoksi kysymys ministereille, ponnisteletteko te sen puolesta, että me saisimme tällaisen eurooppalaisen puolustustarkistuksen, sekin on tärkeää. Joten kaiken kaikkiaan pyytäisin, että te toista korteenne kekoon, että saataisiin hyvät tulokset huippukokouksessa ja pyrittekö te myös siihen, että saisimme valkoisen kirjan eurooppalaisesta turvallisuus- ja puolustuspolitiikasta? So let's speak uh, Polish. Uh, Prosiłbym panów ministrów o powiedzenie kilku więcej słów na temat relacji. Niin, pyytäisin heitä kertomaan meille näkemyksiään EUn ja Venäjän välisissä suhteista. Mehän kaikki tiedämme, että Venäjä ei näytä hyväksyvän sitä, että sen merkitys maailmanlaajuisesti on vähentynyt. Nyt venäläiset ovat rakentamassa sotilaista potentiaalia ja pyrkivät vaikuttamaan muihin Neuvostoliiton seuraajavaltioihin. Ilmaston lämpeneminen avaa uusia mahdollisuuksia Venäjälle, esimerkiksi tämän pohjoisen väylän. Jotkin tutkijat väittävät, että Venäjä nyt pääsee käsiksi uusiin energiaresursseihin, kaasuun ja öljyyn, joten voidaan todeta, että Venäjän merkitys olisi kasvamassa myös poliittisesti. Joten mikä on Euroopan unionin kanta tässä mielessä? Olemmeko me Euroopan unionin yhteistyössä Naton kanssa, koska Nato nyt seuraa läheisesti myöskin ilmastonmuutosta pohjoisessa? Merci, euh, cher ami Brock. Kiitos, hyvä ystävä Brock. Haluaisin myös onnitella ministereitä heidän suuresta näkemyksellisyydestä tämän asian suhteen. Olin parlamentissa 84 ja esimerkiksi silloin kun Jugoslavian kriisi koitti, niin minä kuulin yhtä näkemyksellisiä puheenvuoroja siitä, kuinka tämä suuri kriisi ratkaistaan. Ja nyt on nähty, kuinka kauan aikaa tämä kriisin ratkaiseminen vei. 20 vuotta on kulunut ja mitä ne ole tapahtunut. Herr Donson sanoi, että nämä, on, nämä työkalut luotu, mutta niitä ei käytetä. Malin kriisi osoitti kerran, että yksikään eurooppalainen valtio ei pysty, oli kuinka se tahansa, kestävällä tasolla viemään läpi edes keskisuurta ö, ö, tällaista missiota. On tärkeää, että me etenemme. Pitää tehdä sotilaallista yhteistyötä mm, huomattavasti intensiivisemmin kuin aiemmin. Lisäksi eräs asia, joka on hyvä nostaa esille, on se, että valtionpäämiehet suurissa ja vanhoissa maissa, niin on todellakin tehtävä kehitysaskelia tällaisilla aloilla, joiden tulisi yhdentää Eurooppaa. Ja mikäli nämä ajatusmallit eivät muutu, niin meistä vielä tulee sellainen maanosa, jolla ei ole mitään vaikutusta planeetan toimiin. Tämä johtaa minut seuraavaan pohdintaan. Meidän pitää myös vakuuttaa kansalliset parlamentit me olemme täällä Euroopan parlamentissa, mutta mikään ei tule liikkumaan, elleivät kansalliset parlamentaarikot ole vakuuttuneita tämän asian tärkeydestä. Minun pitkä kokemukseni kuitenkin osoittaa, että öö, öö, tässä on tämä EU-mielisyys kansallisissa parlamenteissa, se on vähentynyt. Minä kiitän Sikorskia ja Puolaa siitä, että se oman puheenjohtajakauden aikana aloitti uudestaan parlamenttien välisen konferenssin. Mm, tämä kokoontui ensimmäistä kertaa, kokoontui ensimmäistä kertaa Kyproksella ja kokoontuu sitten Irlannissa maaliskuussa. Meidän kaikkien tulee ottaa kehitysaskelia, jotta jokaisessa parlamentissa olisi omissa, olisi jäsenvaltioissa kriittinen massa, joka ymmärtää näitä asioita. Me emme ole täällä tekemässä luomassa uudelleen näitä toimielimiä, mutta tämä onkin sanottu täällä, minun sitä mieltä Ashtonilla pitäisi olla, korkeudusta Ashtonilla pitäisi olla poliittinen neuvonantaja, poliittinen puolustus, asian neuvonantaja ja taloudellinen neuvonantaja ja kun minä olin kehitysyhteistyöministeri, minä kävin Natos, Naton johtajan kanssa Afganistanissa ja minulle vakuutettiin, että yhteistyö on erittäin tärkeää Afganistanissa. Olin Euroopan neuvostossa, minä nostin tämän esille, tätä vastustettiin aivan suunnattoman paljon suuria, suurta vastustusta liittyen muun muassa puolustus ja kehitys maailman eroihin. Nämä ovat absurdeja eroja, pitää sitä konferenssia ja keskustelua, jotta näitä teemoja voidaan kehittää, sillä on erittäin selkeä, että mikäli kehitysavun suhteen olisi tehty enemmän, Afganistanissa tulokset olisivat olleet paljon paremmat. Se, mikä koskee Afganistania, koskee myös Pohjois-Afrikkaa ja muutaman vuoden kuluttua – Malia ja Sahelia. Tämä tulee kestämään vuosia. Toivon, että moni eurooppalainen valtio osallistuu siihen, että autetaan niitä, jotka haluavat tätä ongelmaa hallinnoida. Tämä on erittäin suuri ongelma ja tämä osoittaa meille, että me tulemme viettämään erittäin vaarallisia ja epävakaita aikoja Euroopassa. Tämä on erittäin tärkeä asia, jota tulee työstää. Kiitos. Del Kiitos, puheenjohtaja. Initiative importante. Kiitos, tämä on erittäin tärkeä aloite, sillä ei tule eurooppalaista yhteistä puolustusta eikä YUETVtä ilman yhteistä strategiaa. Tämä tulisi olla kirjoitettu strategia. Mutta no, hyvät kollegat, olkaamme näkemyksellisiä. Tämä on tärkeä yhteistyötä, mutta se ei ole välttämätöntä. Täällä puhuttiin ja Ashtonista. Hän ei tule kantamaan eurooppalaista strategiaa, sillä hän ei, häntä ei ole määrätty tähän tehtävään. Häntä on valittu tähän tehtävään. Joten eurooppalaista strategiaa ei panna täytäntöön ilman, että ei ole oikeasta eurooppalaista valtiota, ei ole, ilm, ei ole eurooppalaista ulkopolitiikkaa ennen kuin on ö, federaalivaltio strategia 2003, jonka Solona laati, oli erittäin hyvä, mutta sitä ei pantu koskaan täytäntöön, sillä ei ollut työkaluja tätä varten. Hyvät kollegat, ettekö ole sitä mieltä, että eurooppalaista puolustusta ei tulla rakentamaan pienellä askelilla ja pienellä työkaluilla, joita kukaan ei itse halua panna täytäntöön? Ottakaamme esimerkki vaikkapa ilmailusta ranskalaisten, hollantilaisten, saksalaisten ja luksemburilaisten välillä niin äh, tämä äh, amfibiasia brittien ja ranskalaisten välillä. Emmekö me voisi pohtia sellaista eurooppalaista lähestymistä, vaikka lähti alhaalta ylöspäin federaalivaltio, joka mahdollistaa sen, että päätetään omat puhelinkoppien, omin puhelinkoppien värin, mutta joka olisi tehokassa Libyassa, Malissa, silloin kun sitä tarvitaan. Kaikki työkalut voidaan luoda, kaikki ohjelmistot ja hardwareit voidaan luoda, ja voi olla jopa kädet ja jalat mutta me emme mene minnekään niin kauan, kun meillä ei ole aivoja, eurooppalaisia aivoja, jotka kykenisivät ajattelemaan ja joka pystyisi tuomaan itseään esille sellaisenaan sanoen, että me eurooppalaiset eikä me ranskalaiset vaikkapa, kuinka me voimme rakentaa tämän yhteisen rakennuksen, yhteisen projektin, niin kuulen mielelläni vastauksia. Kiitos. Dank, Herr Hübner von österreichischen Nationalrat. Ja sitten ähm, herra Hymner Itävallan kansallisneuvostosta. Dass nicht definiert worden ist, was ei ole määritelty sitä, millainen Euroopan tulisi tulevaisuudessa. On kolme perustavanlaatuista mahdollisuutta. Jotkin puheenvuorot menivät siihen suuntaan, että olisi tällainen supervaltio kuin äh, Yhdysvalta toimisi kaikkialla maailmassa. Toiseksi se voisi olla kumppani, Yhdysvaltojen kumppani. Tämä on ehkä hiukan tämä puolalainen ajatus, euroatlanttiset suhteet. Tässä otetaan Yhdysvaltoja toimimaan maailmanlaajuisesti, syntyy tällaisia halukkaiden koalitioita. Ja kolmanneksi aito monenkeskinen rakenne, joka toimii vain kansainvälisen yhteisymmärryksen puitteissa. Ja tästä riippuen täytyy sitten päättää se, millaista turvallisuutta ajetaan, mihin panostetaan software- ja hardware-taitoihin. Ajattelen Malia tai Chadia, tällaisia kansainvälisesti sallittuja toimia, tai ajattelen Libyaa, siitä se yksimielisyys, miksi lentokieltoalueesta, siellä voitiin tehdä hiukan enemmän, tai sitten tällaiset toimet, jotka tehdään selkeän vallan tahtoa vastaan. Tämä oli siis se interventio, jota voitaisiin tehdä Syyriassa, joka ei kuitenkaan ole ajankohtainen tällä hetkellä. Jos me sanomme, että me haluamme olla uusi supervalta, silloin se että meidän täytyy pystyä toimimaan kaikkialla, toimimaan maailmanpoliisina, ja, joka voi toimia samalla tavalla kuin Afganistanissa tai Irakissa, eli voidaan miehittää muita maita ja sitten huolehtia siitä, että ö, toimitaan, niitä niin toimeen sellaisia arvoja järjestöstä pidetään oikeudenmukaisempana, silloin tarvitaan toisenlaista toimintaa. Kuin, ja kun on mitä monenkeskisesti, totta kai minä ymmärrän historialliset kokemukset, että Puolalla on suurten, suuren naapurin kanssa idässä, mutta siitä huolimatta ajatellen sitä, mitä ministeri Bitke sanoi vuodesta, Bild sanoi vuodesta 1913, voin huonosti, jos meidän pitää, pitäisi muodostaa blokki Euroopassa, jotta voisimme kilpailla mainitsemattoman kilpakumppanin kanssa, idässä eli Venäjän kanssa. Tämä minusta ei välttämättä ole oikea tie, eikä se ole sellainen ajatus, joka välttämättä saisi yksimielisyyden taakseen maanosassa. Missä Jacek Sarjusvolski? you ask and you get. Uh, so, sorry, I mean, I came late because I was Not talking for any... No, anteeksi, minä tulin myöhässä, mutta minä katsoin, mikä oli kyseessä ja mistä puhuttiin. Ja olen yhtä mieltä kaikkien kanssa, jotka toivovat kaikkea hyvää eurooppalaiselle ulko- ja puolustuspolitiikalle. Ne, jotka tästä välittävät, niin ne ovat kaikki, nämä ihmiset ovat kaikki suurin piirtein yhtä mieltä tästä aiheesta, mutta ongelma piilee siinä, kun ruvetaan puhumaan näistä ö, tosiasioista, ja raha on yksi näistä tosiasioista. Minä olen sitä mieltä, että erittäin suurta halla tehdään ö, tälle eurooppalaiselle ulko- ja turvallisuuspolitiikalle, ö, ja tämä halla johtuu tästä talouskriisistä, viimeisen seitsemän vuoden aikana on pyydetty, että pyysin, että annetaan rahaa ulkopolitiikalle. Tulos oli mikä oli, mutta lopuksi se ei ole niin huono, kun katsotaan monivuotista rahoituskehystä ja huippukokouksen päätöstä. Se ei ole lopullinen. Parlamentti siis tähän ehdotuksen hyvin kriittinen. Ja kaikki tämä tulee ottaa huomioon tässä kriisin asian yhteydessä. Meidän maa on toki ihan tyytyväinen tähän. Minulla ei täällä ole lukuja. No, mutta ulkosuhdehallintokulut putoavat aivan merkittävästi, merkittävästi. Ja tämä on täysin eri linjassa kaikkien eri politiikojen kanssa, mitä on tehty, globaali toimija, ulkosuhdehallinto ja kaikki. Tämä puheen puheen suorina, mitä kuuluu tästä. Minä toki olen taistellut näiden asioiden puolesta, taistelin Lissabonin sopimuksen puolesta, koska siinä oli tämä ulkosuhde kohta. Elmer varmaan yhtä mieltä, mutta Elmer on yhtä mieltä, mutta meillä on tavoitteita, joita me emme pysty rahoittamaan. Haluaisinkin kysyä molemmilta ministereiltä, jopa Antonilta, voisitteko kommentoida, kuinka pystymme vastaamaan näihin tavoitteisiin, ja pyrkimyksiä, jotka ovat kyllä oikeita, mutta kuinka me pystymme vastaamaan niihin niillä öö, varoilla, joita meitä on. Nämä varat ovat pienemmän päin. Kuinka meillä voi olla enempää Euroopan unionia Euroopan unionin ulkopuolella vähemmällä rahalla. Ja muutama sana suoraan Biltille. Kuinka suuresti me arvostamme teidän ulkopolitiikkaa ja myös itä naapurussuhteita, te tiedätte. Mutta sallikaa minulle kriittinen sana on laatuinen epäjohdonmukaisuus, joka koskee teidän ja hallituksenne näkemistä ulko- ja puolustuspolitiikkaan. Teidän hallitus on suuri huijari liittyen näihin budjettileikkauksiin. Eräät uhrit näissä budjettileikkauksissa on ei ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa, Olette suuri kumppani meille, me ihailemme teidän toimia ja monia toimia, joita olette tehneet Sikoskin kanssa. Mutta kun varoja on yhä vähemmän käytettävissä, niin me olemme jo erittäin vaikeassa tilanteessa. Ja anteeksi, minä puhun loppuun. Georgia on ongelma, me tiedämme sen ja kenties meidän viimeinen toivo Moldova, niin sekin on hu- huonossa tilassa. Ja Georgia on menetetty tapaus, Ukraina on erittäin suuri dilemma, ja meillä ei ole varoja. Meillä on erittäin vähän varoja. Jos meillä on maita, jotka sanallisesti, no eräs kollega sanoi, että mitä täällä on sanottu, hän sanoi, että sanoja, joihin, joiden kanssa jotka, joista voi olla yhtä mieltä, mutta haluan tuoda nyt realiteetit esiin. Tosiasioita on se, että äh, kerjätään Belgialta kahta helikopteria maliin silloin, kun voimattomuus on näin erittäin suurta. Vaikkapa Libyan suhteen nähtiin tämä suunnaton voimattomuus. Meidän arveluttava onnistuminen Afganistanissa meidän NATO yhdessä meidän täysi halvantuminen Syyrian suhteen. Meidät yllätettiin silloin, kun arabikevät koitti. Olimme toiveikkaita aluksi ja nyt menetetään niitä arvoja, joita me halusimme viedä läpi tähän maanosaan. Ja Euronestin varapuheenjohtajana eh, itänaapurusohjelma. Valko-Venäjä, eh, voimattomuus sen suhteen ja Moldova, Gruusia ovat, kerkevat menetettyjä tapauksia melkeinpää. Ja Armeniassa on suuria muutoksia ja Azerbaistan on erittäin vaikea, tärkeä strateginen kumppani, mutta erittäin vaikea demokraattisten standardien kannalta. Ja mitä meillä on tarjottavaa? Mitä me voimme tarjota, jos meillä ei ole yhtään varoja tähän? Kiitos. All from our side. Carl, do you would like to start? Carl, aloitatko sinä? No, minusta me voimme tarjota kovinkin paljon. Ja minä olen kannattanut, että käytetään enemmän rahaa ulkoasioihin ja tämmöiseen, mutta te tiedätte, että on muita hallituksia, jotka haluavat käyttää olemassa olevat rahat muihin prioriteetteihin. Ja näin kävi sitten loppuneuvotteluissa, että rahoja siirrettiin enemmän Euroopassa kotimaisiin tarpeisiin. Oli hallituksia, joiden mielestä se oli suurempi prioriteetti kuin se, mistä me nyt täällä puhumme. Mutta täällä sanottiin jotain, joka kuulosti saksaksi aika hyvältä, eli ö, olemassa olevien voimavarojen verkottaminen – Eli ajatellaan, että jos me vaikkapa kaksinkertaisemme budjetin ulkosuhdehallinnossa, se ei kuitenkaan riittäisi siihen, mitä minä haluan tehdä. Avain tässä verkottumisessa, kyken Euroopan unionin toimenpiteiden verkottamisessa, jos me verkotamme esimerkiksi armeijamme ja nämä 40 000 diplomaattia, Eihän meillä voi olla 40 000 EU-diplomaattia, ja se on ihan valtava voimavarojen hukkaan heittäminen. Mutta kun nämä mahdollisuudet verkotetaan ja otetaan mukaan myös ulkosuudenhallinto, niin silloin me kykenemme tekemään asioita, jotka ovat kohtuullisen voimakkaita. Radovan ja minä, me olemme matkusteleet yhdessä. Kuten sanoit juuri, me olemme toissa päivänä Moldovassa ja se on aikamoinen kokemus. Me olemme puhuneet kahden puolisista sopimuksista ja suhteista ja niin edelleen, kuten kaikki ulkoministerit. Mutta psykologiset ja poliittiset vaikutukset, jos meitä on kolme neljä ministeriä, ja me tulemme, ei ainoastaan kolme, vaan meillä on myös yhteiset ulkosuhdehallinnon laatimat puhepohjat. Kun kolme tulee ja meillä on sama viesti, me olemme silloin huomattavasti vahvempia kuin mitä me teemme bilateraalisti. Te olisitte mielelläni varmasti kuulleet Radekin ja minut ja William Heigin. William äh, oli äh, sujuvassa sanoin ja siksi tähän on britti, mutta me kaikki puhuimme äh, integraation puolesta. Se, että nämä, äh, tämä verkottuminen ja näiden meidän äh, mahdollisuuksimme verkottaminen, se on avain. Mutta hän myös sanoi, että tämä tämänpäiväinen keskustelu on tärkeä sen vuoksi, että eurooppalaiset strategiakeskustelut eivät ole vain papereiden luomista, vaan se on se prosessi tämän asiakirjan luomiseen. Me tulemme erilaisista strategisista kulttuureista, ajatellen ruotsalaista strategista kulttuuria tai kreikkalaista strategista kulttuuria, ei, vaan lähinnä saksalaiset ja ranskalaiset ovat ajatelleet strategisemmin. Meidän eri poliittiset kulttuurimme ovat myös hieman erilaiset, ajatellen historiaa ja niin edelleen. Mutta koko keskustelu täällä meidän keskuudessamme ja siinä, että mukana ovat myös kansalliset parlamentit, tuo meitä psykologisesti, kulttuurisesti ja ajatuksellisesti lähemmäksi toisiamme strategisessa ajattelussa. Ja kun tämä on tehty, niin sen jälkeen me voimme ryhtyä verkottamaan näitä meidän kykyjämme ja sitten sen jälkeen miettiä politiikkaa ja strategiaa. Ja sitten näitä muita kysymyksiä, tutkimus. Minä olen aina ollut varovainen kun jokunen vuosi sitten me puhuimme aika paljon YKssa. Minä sanoin, että se mitä meillä on kokemuksia esimerkiksi Itämeren alueesta on helppo olla teoreettinen New Yorkissa, mutta sitten kun tietää mikä on todellisuus, niin silloin täytyy arvioida tilanteet tilanteen mukaan. Kun meillä oli esimerkiksi Libyan operaatio, kun sanottiin, että tämä on tämä viimeinen viimeinen askel tässä, mutta minä sanon, että älkää nyt, että Sy- Syyria tulee vielä. Ei tässä ole mitään tällaista kaavaa, jota voidaan käyttää. Se, mitä tarvitaan, on syvä tietous kaikista tilanteista ja liittyen siihen, mitä mahdollisuuksia on ja niin edelleen. Voidaan keskustella tästä, mutta emme sitä vastusta, mutta ei tähän ole mitään mallia tai kaavaa. Turkki, olen samaa mieltä siitä, mitä sanoit. Mutta täällä mainittiin myös Islanti. Islanti on eh, jossain määrin pienempi kuin Turkki. Mutta molempien eh, jäsenyys Islannin ja Turkin on kriittinen. Miksi? Siksi, että katsotaan vaihtoehtoja. Sanotaan, että ne ovat eh, lähteneet eri suuntiin. Turkki on aika selvä. Jos Turkki ei ole meidän kanssamme, ja jos se olisi esimerkiksi meitä vastaan, niin me olemme ongelmissa. Island on ehkäpä pienempi, mutta katsokaapassa suurlähetystöjä Islannissa. Mikä on siellä? Ei ole ruotsalainen, norjalainen, tanskalainen, eikä edes amerikkalainen, eikä edes venäläinen, mikä se oli silloin, kun siellä oli Keplaviikin äh, lentotukikohta. Kaikkein suurin lähetystö siellä on Kiinan lähetystö. Miksi? Siksi, että he näkevät tämän äh, pohjoisen avautumisen ja he tietävät, että heidän on ankkuroiduttava tuonne pohjoiseen ajatellen pohjoista strategiaa. Ja meidän täytyy ankkuroida Islanti meidän geostrategisiin intresseihimme pohjoisessa tulevaisuudessa ihan yhtä paljon kuin Turkki on ankkuroitava strategisiin intresseihin siellä suunnassa. Ja Anna osoitti, että hän osaa puhua ruotsia kaikkien monien muidenkin kielten lisäksi. Me tiesimme sen. Mutta ihan hienoa, että hän esitteli kykyjänsä uudelleen. Armenia, en nyt lähde tässä yksityiskohtiin, mutta kyllähän minulla on oikeus käydä Karabah, tai viitata Karabahin, Transnistian, moniin ongelmiin, mitä ei ole ratkaistu. Me kävimme siellä juuri ennen joulua ja mukana oli presidentti ja kolme aikaisempaa ulkoministeriä sihteeriä puhumassa Armenian presidentin kanssa kolmen tunnin lounaalla. Tällainen sitoutuminen on välttämätöntä, jos me aiomme saada aikaan mitään vaikutusta. Tämä Kovaks otti esiin asian EUn omasta paikasta YK turvallisuusneuvostossa. Minä kyllä tätä kannatan, mutta ymmärtääkseni Lontoossa ja Pariisissa hieman epäröidään. No, onnea matkaan, katsotaan mitä tapahtuu. Minulla on toinen huolenaihe, joka on lähempi. Se on nimittäin se, että ajatellaan nyt viimeistä paria vuotta. Meillä oli kaksi EUn ulkoministeriä. Suomesta ja Luxemburgista. He ovat käyttäneet suurimman osan aikaansa ja rahansa kiertäen maailmaa ja pyrkineet saamaan ääniä turvallisuusneuvostoon. Minä haluaisin, että me työskentelisimme yhdessä yhteisiä tavoitteita varten, mutta samanaikaisesti me taistelemme näiden turvallisuusneuvoston paikkojen puolesta ja sillä tavalla sitten tavallaan vesitetään näitä resursseja, joita voitaisiin käyttää johonkin muuhun. Jos me pääsisimme jonkinnäköiseen ratkaisuun turvallisuusneuvoston suhteen, se olisi hyvä. Jossain vaiheessa meillä varmasti on yhteinen EUn paikka siellä, ei huomenna, mutta miksipä ei. Ja siinäpä varmaankin jätän Venäjän kysymyksen Radikille. Ha, ha, ha. Sure, you want to subcontract uh, the Russia policy to us? Yes. Oletteko varmoja, että haluatte osoittaa Venäjän politiikan meidän hoidettavaksemme? Karl käsitteli joitakin jo kysymyksistä ja minä aion nyt käsitellä sitten joitakin jäljellä olevia. Herra Polens, otti esille tärkeän kysymyksen siitä, miten voimavarojen yhdistäminen ja yhteiskäyttö voisi toimia käytännössä. On tavoja, joilla NATO toimii ja joita täytyy korjata rakennettaessa yhteistä turvallisuus- puolustuspolitiikkaa, mutta on myös asioita voidaan oppia. Minä en tiedä maasta, joka olisi ollut tyytymätön siihen, miten AVAX-järjestelmää on käytetty. Me olemme kaikki osakkaina AVAXissa. On valvontalentoja ja kaikki meistä, voivat, kaikki meistä pyytää, että sitä käytetään manövereissä tai mahdollisissa hätätilanteissa. Ja samalla tavoin me toimimme myöskin äh, muiden seurantajärjestelmien puitteissa. Mitä tulee siihen, miten voisimme verkottua, miten voisimme verkottaa eh, diplomaattiset eh, hallinnot. Minulla on kaksi, kolme ajatusta. Ensinnäkin sopimusten mukaan me jo nyt olemme velvollisia palvelemaan toistemme kansalaisia – konsulikysymyksissä. Entä jos sopisimme, että yhteinen, mikä olisi yhteinen vähimmäisten palvelutaso, ja jos me tätä kautta sitten voisimme edustaa toisiamme laajemmassa mielessä kuin tällä hetkellä. Ja tässä historialliset erot voivat olla ratkaiseva tekijä, koska Puola esimerkiksi on konsulisupervalta Ukrainassa. Meillä on seitsemän konsulaattia, mutta muilla mailla historiallisista syistä on voimakkaidustus esimerkiksi Etelä-Aasiassa tai Afrikassa tai Latinalaisessa Amerikassa, ja me olemme hyvin halukkaita siihen, että muut edustavat meitä ja että me itse edustamme kenties muita. Me voisimme myös vakavammin pohtia tällaisia viisumitaloja, kuten meillä on eh, Kisinaussa. Se on kustannustehokas ja se on myöskin järjestelmässä katsottuna tehokkaampi. Silloin EUn ulkopuoliset kansalaiset voivat tulla yhteen paikkaan hakemaan viisumia. Sen sijaan, että he joutuisivat eh, kiertelemään siellä täällä ja etsivät eh, porsaareikää, siis kulkevat konsulaisista toiseen maansa pääkaupungissa. Tämä olisi yksi ratkaisu. Lähetystöjen yhteinen sijoituspaikka. Olemme tehneet tämän Ruotsin kanssa, olemme tehneet tämän Visegrad-ryhmän puitteissa Baltian maiden kanssa. Se merkitsee yhteisiä lähetystöjä, mutta se merkitsee sitä, että on joukko huoneita tai tiloja, jotka ovat toisen maan diplomaattien käytössä, ja tämä on järkevää äh, joissakin maissa. Laimmin katsottuna sitten meidän pitäisi käyttää ulkosuhdehallintoa siihen, että luotaisiin Eurooppa-taloja useampiin maihin. On totta, että meillä on kymmeniä tuhansia diplomaatteja. Mutta totta on Saksan ja Puolen diplomaattihallinnossa se, että suurin osa henkilökunnasta ei ole itse asiassa diplomaatteja, vaan tukevaa henkilöstöä. Koska esimerkiksi Puolassa käytännössä vain 700 henkilöskunnasta on todellisia diplomaatteja. Maat, jotka ovat olleet hyvin haluttomia luopumaan kansallisesta valvonnasta, eh, nimittäin diplomaateista, mutta voisimme säästää kuitenkin paljon rahaa ja luoda verkoston asettamalla diplomaatit fyysisesti samaan paikkaan, jos me eh, annamme joidenkin tukitoiminnot toisen hoidettavaksi me Tällä tavalla voisi myöskin lisätä turvallisuuttamme myös. Tässä ajattelen esimerkiksi suurlähetystöjä sotapalueilla. Minä en ymmärrä, miksi emme voisi luoda esimerkiksi Kabuliin Eurooppa-taloa. Enemmistö kustannuksista on kustannuksia, jotka liittyvät turvallisuuteen. Uskoakseni meillä on vain viidestä kuuteen diplomaattia Kabulissa – ja heitä suojelee kaksi tusinaa turvallisuushenkilöä. Jos meillä olisi yhteinen alue, jossa olisi talo, jossa jokaisella olisi oma turvallinen äh, lähetystötilansa, se toimisi. Se olisi poliittinen äh, julkilausuma, se säästäisi, sillä säästäisi rahaa, se teki se toiminnassa tehokkaampaa. Mutta uskoakseni suurimmat jäsenvaltiot olivat ne, jotka estivät tämän asian eteenpäin viemisen, koska he lähtevät siitä liikkeelle, että he joka tapauksessa loisivat suurlähetystä, miksi he maksaisivat pienten jäsenmaiden kustannuksia, joten kustannukset ovat sitten moninkertaiset. Meillä pitäisi kuitenkin vähintään olla käytössä periaate siitä, että me luomme Eurooppa-taloja uusiin paikkoihin, uusiin valtioihin. Joka vuosikymmen syntyy uusia valtioita, Itä-Timori tai Etelä-Sudan. Emme sen pidä nyt rientää perustamaan kansallisia lähetystöjä, voisimme luoda Eurooppa-taloja. Uh, I'm similarly... Olen yhtä epäileväinen vastuusta suojella kuin Karl, mutta ehkä eri syistä. Vastauksena tämä uh, Brantnerille. uskon, että olisi helppo päästä yksimielisyyteen tapauksista, joissa velvollisuutta suojella on rikottu. Me voisimme päästä yksimielisyyteen siitä, että kun Gaddafi uhkasi joukkomurhalla Bengasissa, interventio oli oikeutettu. Siihen liittyy riskejä, mutta se oli eettisesti oikeutettu. Ja kun Astonin hallitus ei ole pelästään uhannut joukkomurhilla, vaan käytännössä jo toteuttanut niitä, niin toimelle olisi vielä paremmat perustelut, mutta interventioita ei tapahdu siksi, ei siksi, että ole moraalista perustella, vaan siksi, että emme voi kohdata uutta sotaa lähi Meillä ei ole varaa siihen. Tämä on ongelma kaikki voivat olla vakuuttuneita siitä, että pitää puuttua asiaan, mutta sitten ihmiset toi, käyttäytyvät niin kuin heitä ei olisi vakuutettu, koska se ei, silloin ei tarvitse toimia. Minä esitän teille hiukan tällaisen kunnianhimoisemman ajatuksen. Esitän sen entisenä ajatushautoman jäsenenä. Ajatelkaa oikeudellisia vaatimuksia, jotka pitäisi täyttää sille, että ei tarvitsisi toteuttaa humanitaarista suojelutointa, jolla pyrittäisiin tekemään lainsuojattomiksi johtajat, jotka ovat rikkoneet velvollisuuttaan suojella. Me kaikki tiedämme, että sodankäyminen maata vastaan johtajan kaatamiseksi on hyvin veristä ja hyvin kustannuksia aiheuttavaa. Me tarvitaan nyt laajasti transatlanttista yhteisöä. Me olemme nyt jo poistaneet, hankkiutuneet eroon yksilöistä, jotka ovat uhkia. Me tiedämme, miten, miten kaksitahoinen, kaksitahoinen tämä voidaan tulkita ja nähdään, ristiriidassa tämä nähdään, mutta jos tämä viedään sitten valtionpäämiesten tasolle, se olisi houkutteleva, mutta samalla myöskin moraalisesti tietysti hyvin epäilyttävä esitys, ja sen legaalisuus on vielä ongelmallisempaa, mutta jos se voidaan, jos näin voidaan tehdä, silloin meillä olisi käytössämme hyvin voimakas väline. Olen täysin yhtä mieltä herra Gaalerin kanssa siitä, että Eurooppa Eurooppa-neuvoston tulisi puhua joulukuussa valkoisesta kirjasta. Ei pitäisi olla vain taas yhtä keskustelua. Pitäisi olla hyvin perusteltu, valmisteltu keskustelu ja vaihtoehdot pitäisi olla myöskin valikoituina. Sitten EU-Venäjä. Karl esitti jo ajatuksen siitä, että pitäisi olla perustavanlaatuisia johtopäätöksiä Venäjästä useammin kuin on. Minä esittäisin jopa rohkeamman ajatuksen. Nimittäin sen, että ajatellen itse käsitteellisesti asiaa, me olemme hyvässä tilanteessa. Jos me katsomme EUn ja Venäjän strategiaa, josta sovittiin Saksan puheenjohtajakaudella – kansleri Schröderin aikana, jonka toiminta venäläisten kanssa on meille hiukan ongelmallista. Mutta jos lukee asiakirja, se on erinomainen. Ihmisoikeudet, nykyaikaistaminen, holistisesti nähtynä, kansalaisjärjestöjen rooli, tärkeä rooli Venäjällä. Ongelma vain on se, kuten Euroopan strategian osalta ylipäätään, että vaikka meillä on oikeat ajatukset, emme pane niitä toimeen. Joten me tarvitsemme realistisempia ajatuksia ja enemmän yhteisvastuuta niiden toteuttamisessa. Kiitos. Ihan vain muutama minuutti aikaan. Kaksi asiaa Yksi, johon jo viitattiin, liittyy tähän valkoiseen kirjaan. Olen ollut tässä nyt mukana jo jonkun aikaa ja olen kuullut tästä puolustuksen valkoista kirjasta useaan kertaan ja useimmiten on sanottu, että me emme voi saada aikaan valkoista kirjaa, koska se on kuvaileva eikä mitään, mitä voitaisiin tehdä Euroopan tasolla. Minä en ole lingvisti, enkä myöskään englantia äidinkielenä puhuva. Ranskalaiset ovat laatimassa juuri nyt valkoista kirjaa, joka liittyy jossain määrin strategisten kunnianhimojen tarkistamiseen ja varojen läpikäymiseen. Se voisi olla myös mahdollista Euroopan tasolla, mutta minä kuitenkin käyttäisin mieluummin vihreää kirjaa meillä oli erittäin hyvä vihreä kirja, jossa määriteltiin sisämarkkinoiden hyödyt ja hinnat siitä, hinta siitä, mitä se maksaisi, jos meillä ei olisi sisämarkkinoita. Meillä voisi olla tällainen vihreä kirja, joka ei ole kuvaileva, vaan jossa hyvin selkeästi otettaisiin esiin ne edut, mitä meillä olisi, jos toimimme yhdessä Euroopan tasolla, minkälaista yhteistä rahankäyttöä meillä voisi olla. Operaatio Malissa osoitti, että ranskalaisetkin olivat hankalassa tilanteissa – koska heillä ei ole tarpeeksi kapasiteettia tällaiseen operaatioon. Ehkäpä nämä ovat niitä asioita, joita voitaisiin kehitellä Euroopan tasolla. Pitäisikö tämä nyt sitten tapahtua EU-budjetin kautta on eri asia. Analyysin tehtä, analystin tehtävä ei ole lähteä tällaiseen keskusteluun, vaan kysymys on enemmänkin siitä, että keskustelua käsiteltäisiin kansallisella tasolla, jossa on ihan samat ongelmat, ei ole kiinnostusta julkisella taholla, poliittiset johtajat eivät halua massiivisesti investoida asiaan tällä hetkellä, mutta kuitenkin on yksi luku Euroopan budjetissa, joka saattaa, jota saattaisiin miettiä uusiksi, ja se on tämä tutkimusbudjetti. Suurimpia leikkauksia nykyisessä ähm, monivuotisessa budjettikehyksessä liittyy tähän. Ja meillä on kuitenkin todisteena nykyistä kriisistä, että ne maat, jotka ovat selvinneet parhaiten, ovat ne, jotka ovat investoineet jatkuvasti tutkimukseen ja kehittämiseen. Sen me näemme Saksasta, Ruotsista, Pohjoismaista ja me leikkaamme siitä justiin, juuri. Ja kuitenkin meillä on erittäin suuria etuja tehdä yhteistyötä tällä tasolla, Euroopan tasolla. Horizon 2020 liittyy esimerkiksi turvallisuustutkimukseen. Se ei ole akateemista tutkimusta. Ja tätä on myös leikattu huomattavasti. Eli jos on jokin asia, joka on strateginen, niin se on nimenomaan se, että pitkällä aikavälillä investoidaan näille alueille. Ja jos jollain on tähän jotain sanomista, niin se on tämä parlamentti, joten vetoan teihin, että tekisitte jotain tälle asialle. Kiitos. Thank you very much. To three of you, I think it was a lively debate, a good debate. Kiitos kaikille kolmelle. Tämä oli hyvä keskustelu. Tämä vie meitä eteenpäin. Pysytään yhdessä EU-prosessissa ja valmistellaan puolustusministeri huippukokousta. Meillä on yhteinen tavoite ja on hienoa, että kansallisten parlamenttien edustajat olivat paikalla sen vuoksi, että tämä on mahdollista vain eh, yhteistyössä kansallisten parlamentaarikkojen ja hallitusten kanssa. Ja sen vuoksi meidän tulisi jatkaa tätä keskustelua niin, että pääsemme eteenpäin. Ja nyt eh, kutsuisin teidät tuonne ulkopuolelle. Meillä on siellä pieni buffetti. Se on viimeinen, jonka minä voin teille tarjota, koska seuraavan kerran kun tapaamme Euroopan unionilla ei enää ole rahaa. Kiitos.